me keskustelemme tästä kahdesta keskeisestä osiosta, eli tutkimuksesta, huippuosaamista sekä yhteiskunnan haasteista. Ympäristövaliokunnan jäsenenä tiedän niistä haasteista, joita union ja maailma on kohdannut juuri julkisen terveyden ja muiden osat joten meidän täytyy todellakin panostaa näiden asioiden käsittelyyn. Komission budjetti ei kuulu MFFn neuvottelukokonaisuuteen, mutta meidän pitäisi varmistaa, että Euroopan parlamentilla on riittävät voimavarat neuvotteluissa ja että 80 miljoonaa euroa ja Euroopan parlamentin kanta huomioidaan. Se, että viitataan tutkimukseen juuri kulttuuriin ja kulttuuriperinnön vaalimiseksi on tärkeä asia. Mehän tiedämme, että Euroopan komissio on panostamassa tähän, mutta komission ehdotusta tarkasteltaessa tämä asia ei kuitenkaan tule esille. Kulttuurin ja kansallisperinnön osalta voidaan kuitenkin sanoa, että se antaa vielä riittävästi pelivaraa uudenlaisten ehdotusten laatimiseksi. Tähän tiedät, että para-aikaa keskustellaan juuri siitä, että kulttuuriperinnön vaaliminen otettaisiin mukaan Horisontti 2020 ohjelman Äh, pakettiin. Se olisi erittäin tärkeä asia, koska näin voitaisiin varmistaa, että luovuus ja innovointi kukoistaisivat. Ja niin kuin olen aikaisemmin jo sanonut, niin meidän täytyy varmistaa, että tätä asiaa käsiteltäessä juuri kulttuuriperinnöllä on keskeinen merkitys yhtä lailla kuin sillä on ollut aikaisemminkin. Mutta meidän täytyy panostaa myöskin huippuosaamiseen eikä vain toimia niin, että vain muutamat harvat pääsevät nauttimaan tästä meidän Euroopan unionin tarjoamasta tuesta. Ja sitä kautta voidaan varmistaa, että mahdollisimman monet osallistuvat tutkimustoimintaan. Ja tämä edellyttää myöskin, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet tukitoimien hyödyntämiseksi. Lisäksi on tärkeää huomioida se, että meidän ei tulisi toimia kuten aikaisemmin, eli että panostamme vain yksittäisiin kohdealueisiin, vaan toimimme niin, että laajennamme tätä lähestymistapaamme. Tämä on minun mielestäni erittäin tärkeä asia myöskin ryhmälleni, eli että kaikilla jäsenvaltioilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet saada tukia käyttöönsä. Ja se onnistuu siten, että Horizon 2020 ehdotukset liitetään kohesiorahaston tarjoamiin varoihin. Sitä kautta voidaan huippuosaamista tukea. Ja näin jäsenvaltioiden alueet ja jäsenvaltiot voivat todellakin kuroa umpeen sitä kuilua, joka on päässyt syntymään tutkimustoiminnan saralla. Ja Euroopan unioni hyötyisi siitä, jos tätä osaamista olisi tarjolla laajemmin. Eli olen tyytyväinen tähän esitettyyn tekstiin ja mielenkiinnolla jatkan tätä keskustelua tämän asian tiimoilta. Kiitoksia. A parola ora. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Boris. Dziękuję bardzo. Ja również e, zgadzam się. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen samoilla linjoilla Rova McLaughlinin kanssa hänen todetessaan ja ehdottaessaan kyseisiä toimia. Itse olen juri, jurivaliokunnan valmistelija ja siltä pohjalta on todettava, että kaikissa on samantyyppinen lähestymistapa, samanlainen kanta 20, Horisontti 2020 ohjelmaan. Samantyyppinen tilanne syntyi myöskin Erasmus-ohjelman yhteydessä. Ja toisin sanoen tämä kolmas koulutukseen liittyvä äh, seikka, nimenomaan tutkijoiden liikkuvuus on taattava. Se oli olemassa myös Erasmus-ohjelmassa ja näin toivon äh, käyvän myöskin äh, tässä uudessa ohjelmassa. On tärkeää korostaa synergiaa ja integrointimahdollisuuksia ja sitä, että nämä mahdollisuudet avataan kaikille. Ensimmäisessä osassa, jossa puhutaan tieteellisestä tutkimustyöstä, siinä yhteydessä on syytä korostaa myöskin investointien merkitystä. Tämän suuntaisia ehdotuksia on esitetty mutta muistuttaisin muutamista aikaisemmista mietinnöistä ja lausunnoista, joista on äänestetty viime aikoina. Niissä on puhuttu tutkimustyön rahoituksesta. Samaten niissä korostettiin tutkimustyön merkitystä nimenomaan koulutuksellisessa mielessä ja ajattelen tässä ennen kaikkea korkeammanlaisten koulutusta. Tätä seikkaa voitaisiin siis vielä hieman paremmin tuoda esiin. Niin ikään toivoisin vahvempaa paino, paino, painotusta kaikille eh, sille, eh, joka liittyy Horisontti 2020-ohjelman <clears throat> vaikutuksiin nimenomaan kolmansien maiden suuntaan. Marie Curie-ohjelma on yksi näistä ehdotuksista ja mahdollisuuksista – sitä voidaan toteuttaa myöskin naapuruspolitiikan puitteissa ja mahdollisesti voitaisiin myöskin mainita jollakin tavoin tutki, tutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen jopa tohtoritasolla. Puolassa Marie Curie-ohjelmasta on saatu hyviä kokemuksia. Sen nimi tullaan kuitenkin muuttamaan rouva Mari Kyrihän oli ihan alun alkaen puolalainen ja, ja tulee ottamaan jatkossa hänen alkuperäinen nimensä käyttöön. Tämän kaiken tarkoituksena on loppujen lopuksi tieteen kolmi on tukeminen, kolmikantaisuuden tukeminen, ja jotta tämä voitaisiin toteuttaa käytännön tasolla, se edellyttää myöskin riittäviä varoja. Toivon myöskin, tukea no ylipäätään erilaisille ammattikoulutuskeskuksille ja jonkunlaista entistä parempaa koordinaatiota ja yhteistyötä näiden instanssien välillä. Sitten vielä aivan viimeinen huomautus. Ensimmäistä kertaa tällaisessa puiteohjelmassa esitellään hankkeita, jotka liittyvät myöskin sosiaali- ja humanistisen alan toimintaan. Se on hyvä asia. Ja sitten vielä elin, elin <clears throat> keinojen ja elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvät kysymykset ja, ja muut seikat on siinä otettu painopistealueeksi, mutta mielestäni myöskin humanistisen alan sarat voitaisiin sisällyttää tähän, koska nekin voivat olla innovatiivisia luonteeltaan – niiden osalta edellytettäisiin kuitenkin erityistoimia. Nimenomaan sosiaalisella saralla ja humanistisella saralla voi olla paljonkin annettavaa jatkossa. Olen aivan varma, että valmistelijamme saa hyvän lopputuloksen aikaiseksi. No, Kiitokset ja sitten edustaja Palja Lelli. Ε, νομίζω ότι συμπίπτουμε απόλυτα ε, με τους... Kiitoksia. Minä uskon, että olemme kaikki tästä samaa mieltä. Ja olen iloinen siitä, että myöskin nämä tieteen alat on huomioitu keskeisinä tekijöinä Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta. Kyllä ne täytyy huomioida, kun puhutaan tästä kunnianhimoisesta strategiasta. Ja sitten vielä muutama sananen tuosta. Innovointiahan ei yleensä linkitetä suoraan humanistisiin tieteisiin ja ne, jotka työskentelevät tällä alalla, niin eivät oikein pidä tästä ja he eivät myöskään pysty osallistumaan tämän tyyppisiin ohjelmiin. Ja tämä taas omalta osaltaan johtaa johtaa siihen, että käyttöaste laskee. Eli he osa, voivat osallistua ainoastaan tällaisiin monialaohjelmiin. Eli meidän täytyy muistaa, että raho, riittävän rahoituksen saaminen ei ole taattu, mikäli humanistisia tieteitä ei pystytä linkittämään tällaiseen tutkimustoimintaan, ja tähän meidän tulisi puuttua. Olen esittänyt komissiolle jo yhten, yhden kysymyksen, ja minua kiinnostaisi tietää, miten komissio yrittää ratkaista tällaisia ongelmia. Puhun tässä muun muassa näistä, tästä kulttuuri perinnöstä. Kyse ei ole vain ainoastaan filologiasta, kirjallisuudesta, elokuvateollisuudesta ja niin poispäin, vaan kyse on siitä, että tuemme sellaista toimintaa, kuten esimerkiksi kaivauksien toteuttaminen. Eli näin voidaan vaalia kulttuuriperintöä, mutta valitettavasti tällä hetkellä rahoitusta ei tahdo tämän tyyppiseen toimintaan löytyä silloin kun puhutaan kulttuuriperinnön vaalimisesta, niin silloin asiasta vastaa vain ja ainoastaan kulttuuriministeriö. Joten meidän on varmistettava, että tutkimustoimintaa tuetaan riippumatta siitä, mistä tutkimustoiminnan alasta on kyse. Sillä suurin toimi, suurin toimintakenttähän on juuri kulttuuriperinnön vaaliminen ja sitä tulisi myöskin tukea rahallisesti. Eli meidän ei tulisi vain ainoastaan panostaa teknologian ja sen kehittämiseen, vaan muitakin aloja löytyy. Joten mielestäni meidän tulisi pyrkiä käyttämään näitä olemassa olevia mahdollisuuksia mahdollisimman tehokkaasti hyväksi. Ja olen samaa mieltä kollegoitteni kanssa, jotka täällä ovat jo käyttäneet puheenvuoro. Mutta yksi asia, yhteistyö Euroopan tutkimusalueen kanssa. Mielestäni siitä ei mainita mitään tässä tekstissä. Jos olen väärässä, niin korjatkaa minua. Minun mielestäni tämä yhteistyölinkkikin pitäisi tässä mainita. Ja sitten vielä yksi kysymys. En tiedä, voitteko nyt suoralta kädeltä antaa minulle vastausta, mutta tämän säätiön perustaminen, siis EIT, säätiö, siis en ymmärrä mikä sen funktio olisi. Euroopan innovointi- ja teknologiainstituutti on yksi asia, mutta sitten mainittiin vielä tämä säätiö. Mikä sen funktio on? Niin ehkä osittain on kyse kommunikaatiopolitiikasta, viestintäpolitiikasta. No myönnettäköön, että en ole hir- hyvin perillä tästä EITstä, mutta voisiko joku kertoa tästä hiukan enemmän, että millä tavalla nämä kaksi asiaa linkitetään toisiinsa. Eikö asioita voitaisiin hoitaa myöskin niin, ettei lähdetä taas perustamaan jotain uutta, joka vaatii taas suuria resursseja? Minä olen joka tapauksessa vakuuttunut siitä, että me vedämme köyttä samasta päästä ja minä uskon myöskin, että humanistiset tieteet voidaan, voidaan myöskin linkittää tähän innovoinnin ja tutkimuksen kenttään kyllä ne ovat sen verran tärkeitä, että ne tulisi linkittää tähän kenttään. Kiitoksia. Kiitokset ja sitten edustaja Kosta. Tuli. Kiitos puheenjohtaja. Olen varsin pitkälti samoilla linjoilla esittelijän ja, ja varsinkin viimeisen puhujan kanssa. Mielestäni kulttuurivaliokunnan pitäisi lausuntojen lisäksi, jos mahdollista, ottaa myöskin muihin vastaavanlaisiin ohjelmiin, koska olen huomannut arvioita tehdessä, ajattelen nyt esimerkiksi kohesio-ohjelmia, olen siis huomannut, että kulttuuriulottuvuus itse asiassa jää kokonaan ulkopuolelle vuosittaisten ohjelmien käsittelyyhteydessä. Tämä koskee myöskin kohesio-ohjelmia. Mielestäni me tarvitsisimme lisää resursseja tätä silmällä pitäen. Nyt mitä taas tulee tähän McLarenin eh, korostamaan kolmi kantaa, kol, kolmiomaisen lähestymistapaan. Ensimmäisen osuuteen ei millään tavalla viitata, jolle nyt sitten eh, otetaan huomioon erilaisia materiaaleja ja metodeja, jotka liittyvät tutkimustoimintaan sinänsä. Sitten toinen eh, kysymys, ulottuvuus, siihenkään ei juuri viitata. Yleensä kun tutkimustoiminnasta äh, puhutaan, äh, siihen viitataan pelkästään äh, <clears throat> perinne mielessä, yhteisen perinteen mielessä. Nyt jos ajattelen kokonaisuudessaan kulttuuriperintöämme ja sen rahoittamista, tietoisuuden välittämistä ja, ja tukea ylipäätään, tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. On olemassa erityisohjelmia, erityistoimia, jotka liittyvät tutkimuksen eri alojen välisen yhdistämisen ja tukemisen. Tämä on mielestäni tärkeää varsinkin Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Jollakin tavoin valtavirtaistamista tarvittaisiin myöskin kulttuurin saralla. Ja meillähän on täydet toimivaltuudet tällä saralla. Ja tämä kaiken lisäksi mielestäni se osa, jossa puhutaan teknologian digitalisoimisesta, no ylipäätään se olisi syytä ottaa aivan erityistarkastelun kohteeksi, mutta ei pelkästään sillä tavoin, että asia käsitellään kulttuuriperinteen kannalta, vaan myöskin tavalla, joka kattaisi kaikki kulttuuriliittyvät liittyvät asiakirjat. Oli sitten kysymyksessä matkailu, kulttuurimatkailu, aluekehitys, kulttuuriperinteen säilyttäminen, teosten levittäminen ja kierrättäminen ja niin poispäin. Eli tällaisia viittauksia toivoisin. Niinpä pyytäisinkin esittelijä ottamaan huomioon nämä huolenaiheemme ja niitä tullaan myöskin tarkistusten muodossa esittämään. Tässä on kyse kahdeksasta miljardista eurosta, eli valtavista investoinnista. Nyt hypätään 50-80 miljardin euron, joten tutkimuksen ja kulttuurin linkki pitäisi entistä selkeämmin tuoda esiin. Tämä koskee myöskin pienempiä kulttuuriyrityksiä, ähm, tällaisia nimenomaan luovia yrityksiä. Näihin ei millään tavoin viitata. Joten kuten sanottu, puhumme myöskin erilaista toiminnasta ja erilaisista yrityksistä. Sitten edustaja Ferajen. Kiitoksia. Alkuun kiitokset kollega McClarkinille. Mielestäni on tärkeää, että kulttuuri ja urheilu huomioidaan tässä tutkimuksen poiteohjelmassa. Yhdestä asiasta en kuitenkaan pidä hirveästä, sillä kulttuurin tutkimus ja kulttuuriperinnön tutkimus ja humanistiset tieteet ja innovointi ja teknologinen toiminta olisivat ikään kuin vastakkaisia asioita. Minun mielestäni nämä kaikki kuuluvat samaan kenttään, ne vaikuttavat koko yhteiskuntaan ja jokaisella alalla on yhtä lailla tärkeä merkitys. Kun katsotaan medioita, niin uusien teknologioiden eli viestintämahdollisuuksien kautta on kehittynyt yhteiskunnalle uusia mahdollisuuksia myöskin kulttuurille ja mielestäni tällä saralla ei tehdä kovinkaan laajasti yhteistyötä ainakaan verkottumisen suhteen. Me teemme tätä klassista tutkimusta, sitten tätä huippututkimusta, mutta kahden, näiden kahden kentän yhdistämistä ei ole vielä mielestäni riittävässä määrin pyritty varmistamaan. Eli meidän täytyy katsoa tätä yhteiskuntaa ja teknologiaa ja katsoa, miten ne elävät ikään kuin vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja kyllä kulttuurivaliokunnan pitäisi sanoa, että silloin kun kehitetään uusia teknologioita, erityisesti viestinnän ja median puolella, niin silloin pitää samalla pitää mielessä myöskin se, että missä määrin uudet teknologiat vaikuttavat yhteiskunnan toimintaan ja minkälaisia haasteita siihen liittyy. Sitä kautta voidaan reagoida muutoksiin mahdollisimman nopeasti. Paraikaa keskustelemme tekijänoikeuskysymyksistä ja nämä keskustelut ovat osoittaneet, että tällä saralla olemme tehneet aika vähän. Eli meidän täytyy löytää vaihtoehtoisia malleja ja rakenteita, joihin juuri nämä uudet järjestelmät vaikuttavat. Kiitoksia. Kiitokset. Ja seuraavana edustaja Kelly. Eh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Esittelijä antoi aika hyvän yhteenvedon tästä puiteohjelmasta kaikesta siitä, mitä Horisontti 2020 liittyy. Hän keskittyy näihin kolmeen otsikkoon, tutkimukseen, teollisuuteen ja yhteiskunnan haasteisiin. On, olisi erittäin tärkeää, että myös teollisen johtajuuden osiossa otettaisiin huomioon kulttuuriset kysymykset. On otettava myös huomioon se, kuinka yhteiskunta muuttuu. Varmasti 2020 horisonttia voidaan käyttää hyväksi edistyksen aikaansaamiseksi tällä alalla. Monet ovat täällä jo maininneet tärkeitä asioita, eikä vähäisimpänä kulttuuriperintö. Myös naiset ja tiede ovat tärkeä osa-alue ja ur- urheilu. Ja itse haluaisin nyt keskittyä viimeksi mainittuun. Mielestäni meillä on mahdollisuus tutkia urheilun hyötyjä ja ylipäänsä aktiivisen elämäntyylin hyötyjä ja sitä, miten sillä voidaan myötävaikuttaa yhteiskunnan hyvinvointiin ja voidaan ehkäpä vaikuttaa yhteiskunnassa vallitseviin epätasapuolisuuksiin, yhteiskunnan tauteihin lainausmerkeissä. Ihan kirjaimellisestikin terveyttä voidaan edistää urheilla, urheilemalla. Minä olen keskustellut useiden lobbariryhmien kanssa, jotka ovat pyrkineet saamaan rahoitusta tähän tai tuohon ongelmaan. Ja tästä on tulossa oma teollisuuden alansa. Ja itse asiassa meidän tulisi keskittyä pikemminkin ennaltaehkäisyyn, sen tutkimiseen. Jos paremmin voitaisiin ennaltaehkäistä tauteja ja sairauksia, niin vähemmän tarvitsisi investoida hoitojen tutkimiseen. Eli urheilu, aktiivinen elämän tyyli ja sen arvo yhteiskunnalle ovat eittämättömät. Meillä on yhteiskunnassa sellainen dikotomia, että toisaalta monet osallistuvat, monet nuoret ihmiset osallistuvat ähm, urheilu, urheiluun, urheilevat paljon, niin tytöt kuin pojatkin, miehet kuin naisetkin. Mutta toisaalta on monia ihmisiä, jotka kärsivät liikalihavuudesta. Se johtaa kaikenlaisiin ongelmiin, äh, sairauksiin, työpoissaoloihin ja niin edespäin. Ja sitten yhteiskunta pyrkii löytämään ratkaisuja ja hoitoja näihin ongelmiin. Joten minä haluaisin, että enemmän korostettaisiin sitä, kuinka tärkeää on tutkia urheilua, kuinka saataisiin useammat ihmiset mukaan urheiluun, aktiivisempaan elämäntyyliin, koska tämähän kyllä käy rinta rinnan käsi kädessä muun terveellisen elämäntyylin, kuten terveellisen aterioinnin kanssa. Joten olisi tärkeää, kun puhutaan yhteiskunnan haasteista ja sosiaali-yhteiskunnallisesta osallistamisesta, niin niiden rinnalla tulisi puhua myös terveydestä ja keskittyä pikemminkin sairauksien ennaltaehkäisyyn kuin hoitojen löytämiseen. Minä tuen sataprosenttisesti sitä, mitä esittelijä tästä asiasta sanoi. Ja minusta meidän tulisi pyrkiä tarjoamaan ihmisille enemmän mahdollisuuksia ähm, saada aikaan terveempi elämä. Tämä edellyttää tietysti rahoitusta siihen, että pyritään rahoitetaan sitä, että saadaan aktiivisempi yhteiskunta, terveempi yhteiskunta, koska silloin ihmiset ovat terveempiä, elävät pidempään, on vähemmän terveysongelmia. Ja loppujen lopuksi ihmiset ovat myös tuotteliaampia työssään. Eli tätä toivoisin korostettavan enemmän. Kiitos. Kiitos. Ja sitten edustaja Sanchez-Smith. Merci, monsieur. Ça fonctionne, oui. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin luonnollisesti esittää kiitokset Emma McClarkinille hänen esityksestään. Joitakin kysymyksiä äh, ottaisin esiin, koska sitä vartenhan me täällä olemme. Nyt strategisen ja, ja <clears throat> tehokkuuden, ja tehokkuuteen liittyvät tavoitteet. Siihen liittyen äh, odottelen konkreettisia ehdotuksia ja nimenomaan linkkiä strategisen äh, lähestymistavan ja hetkisen olemassa olevan ohjelman välille. Kysehän on nyt ajanjaksosta, joka kattaa vuodet 2014-2020. Ja kulttuurivaliokunnalla on tässä tietysti merkittävä rooli, kun pyrimme yhdistämään strategisen viitekehyksen ja tutkimustoiminnan, tieteellisen toiminnan. On selvää, että myöskin muut valiokunnat ovat tässä tärkeässä asemassa. Erityisesti aluepoliittisen valiokunnan merkitys on suuri, koska alueet ja niiden kehitysmahdollisuudet on otettava huomioon, mutta myöskin ympäristökysymykset ovat tärkeä lukunsa. Meidän on saatava vankka pohja ja Innovaatio, koulutus ja tieteellinen tutkimustoiminta on yhdistettävä, niin kuin täällä on todettu. Myöskin teollisuussektorin tutkimustoiminta on äärimmäisen merkittävää. Koulutussaralla mielestäni ehdotuksia olisi syytä esittää ja kokonaisuuden linkittäminen puiteohjelman olisi toivottavaa sillä tavoin, että käytämme kaikki mahdollisuudet hyväksemme tästä Horisontti 2020 ohjelmasta. Liitämme sen siis erityisesti aluepoliittiseen lähestymistapaan. Sieltä löytyy paljon hyödyllisiä toimintamalleja ja myöskin Niihin ohjelmiin, joita tässä valiokunnassa tänä vuonna käsitellään, olisi syytä luoda linkki. Samaan tyylin kuin mitä Erasmus kaikille ohjelman yhteydessä on tehty. Eli kaikki sarat on otettava lukuun, ei pelkästään tieteellistä aluetta, vaan myöskin muut alat, jotka täällä on tullut mainittua. Ja niin kuin sanottu, kehitys, innovaatio ja tutkimus, ne ovat tärkeitä, mutta usein käy niin, että esimerkiksi kulttuuriperinnekysymykset jäävät vähemmälle painoarvolle. Myöskin digitaalinen kehitys olisi syytä ottaa korostetusti esille – myöskin luovat alat, kulttuurialat, ne ovat äärimmäisen tärkeitä myöskin taloudellisesti. Mutta luonnollisesti myöskin matkailun kehitys ja ylipäätään sektorit, joilla on vaikutusta Euroopan unionin kilpailukykyyn, ne olisi kaikki otettava tässä yhteydessä huomioon. Eilen olin tapaamisessa yritysmaailman edustajien kanssa ja siinä yhteydessä samantyyppisiä kysymyksiä otettiin esiin. He sanoivat usein toimintamallien olevan äärimmäisen monimutkaisia ja näin ollen käy niin, että kaikkia varoja ei edes käytetä. Eli tässä oma kantani. Grazie. Kiitos. Ja sitten herra Takkula. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin <clears throat> lähden liikkeelle siitä, että on hyvä tässäkin yhteydessä jo kiittää meidän raportoijaa Emma McLaakinia. Tuolla varjojen kokouksesta kaikuneet viestit kertovat, että hän on ihan oikealla raiteella ja tätä oikeaa raidetta on hyvä tukea. Eli tietenkin <clears throat> tässä yhteydessä tästä Horizon 22 voisimme varmaan puhua paljonkin näin määrällisesti, mutta ehkä tässäkin pitäisi pyrkiä sitten siihen laadulliseen lisäarvon tuottamiseen ja voi olla, että omassa puheenvuorossani en paljon siihen pysty, mutta yritän kuitenkin muutaman asian nostaa esille, koska tämän ohjelmankinhan tavoite on tavoitella eurooppalaista lisäarvoa tutkimuksen kautta ja, ja toisaalta sitten tämä on linjassa myöskin Eurooppa 2020-strategian ja innovaatiounionin lippulaivahankkeen kanssa. Ehkä alkuun on hyvä muistaa se, että tutkimus ja koulutus kulkevat aina käsi kädessä ja tämä tuntuu meillä välillä täällä Euroopan parlamentissakin vähän unohtuvan, koska tämä suhde on hiukan ehkä tässä irtonainen tässä ehkä meidän valiokunnan ja ITREn pitäisi löytää enemmän yhteistyötä ja ehkä noin tulevaisuutta ajatellen, jos eurooppalaista lisäarvoa halutaan tutkimukseen, niin koulutusvaliokunnassa meillä pitäisi olla tämä tutkimusosio ehkä kokonaan tässä, koska silloin tämän koulutuksen ja tutkimuksen yhteys niin nähtäisiin, eikä niin, että nyt ne on hiukan pirstaloitu. On hyvä kuitenkin, että me lausumme Itrelle tästä, ja, ja tuota, mutta tätä, tätä, yhteistyötä pitäisi, pitäisi niin vahvistaa ja tiivistää. Kun sitten katsotaan tätä hanketta, niin tämähän on maailman suurin yksittäinen rahoitusinstrumentti. Mutta tutkimuksen alalla siis. Mutta silti tämä on vain 5 prosenttia kaikesta Euroopan unionin tutkimusrahoituksesta. Mutta tällä on erittäin tärkeä rooli niin kuin laittaa eteenpäin erilaisia projekteja. Se antaa niin sanottua kriittistä massaa ja ja ehkä sitten juuri vie eteenpäin erilaisia projekteja tältä osin. Kun nyt sitten tätä, tämän, tämän Horizonin kohdalla on komissio ehdottanut, että budjetissa olisi noin 80 miljardia, mikä on tietenkin asia, mitä ilolla tervehdimme. Niin olen hiukan huolissani siitä, että tuolta neuvoston suunnasta on tullut sen tyyppistä viestiä, että siellä käydyissä keskustelussa – eikä budjetti alkaisikin kuutosella, eli jotakin 60 miljardia. Ja voi sanoa näin, että, että silloinhan me palataan niin kuin takaisin oikeastaan siihen tilanteeseen, missä me tällä hetkellä ollaan tai missä tämänhetkinen puiteohjelma on rahoituksen osalta ja ehkä myös tämmöinen lisäarvo sitten, mitä tähän Horizoniin on laitettu jää nopeasti saavuttamatta. Eli toivon siinä Emmalle ja meille kaikille voimia taistella sen puolesta, että, että tämä budjetti ei lähdettäisi leikkaamaan, koska kaikki me tiedämme sen, että vaikka me elämme nyt Euroopassa niin kuin taloudellisesti vaikeita aikoja, jos me halutaan näistä vaikeista ajoista selvitä ja katsoa tulevaisuuteen, niin se mihin meidän pitää nyt panostaa ennen muuta on koulutus ja tutkimus. Ne ovat niitä tulevaisuuden kasvualoja ja ne ovat niitä investointeja, jotka maksavat itsensä takaisin ja ehkä jossakin muualta löytyy sitten ja löytyykin muualta niitä rönsyjä, mitä voidaan sitten leikata tässä, tässä taloudellisessa tilanteessa, mutta tämmöiset, mitkä varmistavat eurooppalaista kasvua ja tuottavat eurooppalaista lisäarvoa, niin niiden pitäisi nyt olla erityisen, erityisen niin kuin tuota, ymmärryksen alaisena ja meidän pitäisi olla näitä tukemassa. Ehkä lyhyesti, että jos kuitenkin vielä tämmöisiin leikkauksiin sitten syystä tai toisesta jäsenvaltiot ovat lähdössä, niin toivon, että tästä huippu, äh, huipputason tieteestä ei leikata, koska se on tietenkin tässä se ykköspilari ja ykkösalue, unohtamatta nyt muutakaan, mutta, mutta tuota, se on kuitenkin se, missä ehkä nyt tarvittaisiin eniten panoksia tällä hetkellä, koska me tiedämme, että perustutkimukseen ja tarvittaisiin myös, myös niin kuin lisää voimavaroja. Oikeastaan lopetan tämän puheenvuoroni tässä olisi tietenkin monien kollegoiden puheissa asioita, mitä voisi kommentoida innovaatioista ja humanistisista tieteistä. Minun mielestä niin niiden pitäisi paremmin löytää toisensa ja humanististen tieteiden puolella voisi olla ja on innovaatioita, mutta on totta, että tämä sana on ikään kuin laitettu sinne vähän niin kuin kovempaan tai tämmöiseen teolliseen käyttöyhteyteen. En lähde sitä tässä sen pitä, pitemmälle tuota problematisoimaan, mutta Tuo ystäväni Kelli omassa puheenvuorossaan tähän kolmanneen pilariin yhteiskunnalliset haasteet nosti tuon liikunnan ja urheilun. Ja se on kyllä yksi sellainen iso, iso alue, mikä myös pitää huomioida sillä tavalla. Oikeastaan tulee vähän siihen samaan, mistä aloitin, eli tämän koulutuksen ja tutkimuksen yhteys. Eli siinäkin se pitäisi niin näkyä voimakkaammin, että tämmöinen liikunnan tutkimus ja liikuntakasvatus, ja, tai oikeastaan liikuntakasvatusta ja liikuntatutkimuksen pitäisi kulkea sieltä ihan ihan varhaislapsuudesta tuonne läpi koko elämän ja, ja, ja kun me tiedetään tällä hetkellä niitä suuria rahareikiä, mitä Euroopan unionissa on, niin viimeisten vuosien aikanahan tämä metabolinen oireyhtymä, liikalihavuus ja toisen asteen diabetes ja muut ovat räjähtäneet käsiä. Ne tuottavat miljardilaskun vuosittain tai miljardien laskun vuosittain Euroopalle. Ja tässä suhteessa niin suoraa satsaaminen tämmöiseen tutkimukseen ja myöskin ne koulutuksen tasolle asti, niin toisi valtavan suuria, suuria säästöjä ja toisi suoraan niin kuin eurooppalaista lisäarvoa. Eikä vaan niin, että, että niin kuin sanoin, että tutkimusta tutkimuksen vuoksi, vaan kun se liitetään sinne koulutukseen, niin myöskin se tutkittu tieto silloin tulee paremmin sinne ruohonjuuritasolle ja hyödyttää eurooppalaista kansalaisyhteiskuntaa. Mutta arvo puheenjohtaja, ehkä näillä muutamilla ajatuksella. En tiedä, tuottiko tämä mitään lisäarvoa tähän keskusteluun, mutta joka tapauksessa, ää, ähm, ää, äh, niin kuin sanoin, Emma McLaughlin on oikealla raiteella ja olen osaltani tukemassa hänen hyvin alkanutta työtä ja näitä muutamia pieniä nyansseja, mitä tässä on nostettu esille. Olen varma, että hän niitä myöskin valiokuntamme puolesta nostaa ja, ja urhollisena taistelee sitten, sitten tuolla neuvostossa, että myöskin tämä alkuperäinen budjetti voidaan saada säilytettyä. Kiitoksia. Grazie ora. Kiitokset. Ja nyt Euroopan komission edustaja herra Riive, puheenvuoro on teillä. Ovviamente se ritiene opportuno. Siis luonnollisesti, jos äh, haluatte puhua. Uh, uh, thank you very much for the opportunity to speak. Paljon kiitoksia tästä mahdollisuudesta. Olen iloinen voidessani osallistua tähän keskusteluun ja haluaisin kiittää tästä keskustelusta ja esittelen tekemästä erinomaista työstä. Kuten hyvin tiedätte, niin Horisontti 2020 ehdotus koskettaa kolmea alaa. Ensinnäkin meidän täytyy reagoida talouskriisiin, se koskettaa kaikkia meitä. Toisaalta tarkoituksena on pyrkiä tutkimustoiminnassa kohdistamaan toimet juuri niihin aloihin, jotka liittyvät läheisesti kansalaisiin. Eli tämä liittyy juuri tähän yhteiskunnallisten haasteiden osioon. Ja lopuksi kolmantena alana vielä se, että jos katsotaan esimerkiksi kymmenen vuotta vanhaa puiteohjelmaa, niin muutos on silmiinpistävä. Tämä uusi ohjelma priorisoi juuri tiedettä ja tarkoituksena on vahvistaa EUn globaalia tutkimusasemaa ja innovointiasemaa. En välttämättä voi vastata kaikkiin, mutta, kaikkiin kysymyksiin, mutta noin yleisesti ottaen voin sanoa, että mitä tulee PK yritysten rooli, niin sitähän korostettiin. Omaa ehdotustamme tarkasteltaessa käy selkeästi ilmi, että me panostamme PK-yritysten rooliin. Eli me pyrimme huomioimaan sen, että PK-yritykset enemmänkin tällaisia markkinatietoisia, kun innovoinnista puhutaan. Ja Tavoitteena on, että 15 prosenttia yhteiskunnallisiin haasteisiin tarkoitetusta varoista käytettäisiin juuri PK-sektorilla. Me korostamme myöskin PK-yritysten roolia juuri siten, että me pyrimme tarjoamaan niille mahdollisuuksia saada riskirahoitusta käyttöön. Minun mielestäni sekin osoittaa, että komissio korostaa PK-yritysten roolia ja että selkeästi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Seuraavaksi haluaisin siirtyä käsittelemään aihetta, joka liittyy siihen, että tämä soveltamisala olisi laajempi. Tässä yhteydessä todettakoon, että me todellakin haluamme, että juuri huippututkimukseen panostetaan, mutta samalla meidän täytyy varmistaa, että osaamista tuetaan kaikkialla Euroopassa – ja tietenkin näistäkin asioista on jo keskusteltu, mutta jos esimerkiksi katsotaan näitä tutkimustuloksia, sosiaalisiin haasteisiin liittyviä kysymyksiä, niin silloin herääkin juuri kysymys siitä, että millä tavalla tätä käyttöasetta voitaisiin laajentaa, eli että osaamis keskuksia linkitetään toisiinsa, että ne voisivat osallistua tähän toimintaan, vaihdon lisäämistä ja kansallisten asiantuntijoiden tutkimustoiminnan tukeminen. Ne ovat tärkeitä toiminta-aloja. Ja jo seitsemännen puiteohjelman välitarkastelun yhteydessä todettiin, että on tärkeää panostaa juuri tähän. Mutta ei todellakaan voida sanoa, että Horisontti 2020 varoja ei voitaisi käyttää kulttuuriperinnön valmistoimiin. Sillä jos katsotaan asiakirjaa, jossa kerrotaan näistä tukikelpoisista kohteista, niin sieltä löytyy myöskin se mahdollisuus, että juuri kulttuuriperintöä voidaan tukea. Ja tut- tätä tutkimusta voidaan esimerkiksi tutkimusneuvoston kautta tukea. Ja suoraan viitataan myöskin tässä asiakirjassa tähän aspektiin, esimerkiksi kohdassa 1.3 ja sen alakohdassa viisi, jossa viitataan luovan teollisuuden toimintaan. Tarkoituksena on kehittää tutkimustoiminnan kautta uusia yritys, yritysten toimintamalleja, joista voisi olla hyötyä muun muassa kulttuurillis, kulttuurillisesti. On tietenkin Tärkeää todeta, että horisontti 2020 ja tutkimusalue liittyvät suoraan toisiinsa. Nuorten tutkijoiden tukeminen, Marie Curie ja muut osa-alueet osaltaan tukevat eurooppalaista tutkimusalueita ja sen rakentamista. Ja lisäksi täytyy muistaa, että arvioinninkin merkitys korostuu, koska sitä kautta voimme varmistaa, että me aina tiedämme, millä tavalla Euroopan tutkimusalue kehittyy. Sitten tämä sukupuolikysymys. Niin, horisontti 2020, sen pitäisi olla tällainen uh, monitahoinen ja monialainen ohjelma, eli että kaikki otetaan huomioon, mutta tässäkin suhteessa täytyy muistaa, että aikaisemmatkin väliaikaisarvioinnit ja loppuarvioinnit ovat osoittaneet, että tällä saralla pitäisi vielä tehdä hartiavoimin töitä, mutta komission ratkaisumallista käy selkeästi ilmi, että meidän Tarkoituksena me on paneutua myöskin tähän sukupuolikysymykseen. Eli kyllä komissio suhtautuu vakavasti tähänkin kysymykseen. Ja myöskin projektitasolla tämä aspekti huomioidaan. Mitä tulee kansainväliseen yhteistyöhön, niin kyllähän tämä puiteohjelma on hyvin laaja ja kansainvälinen luonteeltaan viimeisimmässä raportissa sanottiin, e, että noin 150 maata osallistuu tähän ja se on melkoinen saavutus. Ja tämä uusi ehdotus pyrkii korostamaan juuri tätä laaja-alaisuutta. Ja me yritämme e, kohdentaa rahoitusta paremmin kuin aikaisemmin ja erityisesti siten, että vähävaraisimmatkin valtiot pääsevät nauttimaan näistä tukitoimista. Tärkeää tässä yhteydessä, että teemme tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja sitä kautta sitten kansainvälisten järjestöjen ja kolmansien maiden kanssa. Niin, budjetointiinkin on viitattu ja olen tyytyväinen, että otitte tämän asian esille. On tietenkin sanomattakin selvää, että neuvottelut tulevat olemaan hankalia mutta luvut tarkentuvat, kunhan neuvottelut etenevät, mutta kaikki tietenkin sanovat, että rahaa pitäisi olla enemmän käytettävissä. Siitä olemme kanssanne samaa mieltä. Lisäksi täällä todettiin, että tutkimus ja koulutus pitäisi linkittää tiiviisti toisiinsa. Minun mielestäni se nyt kuuluu itsestään selvyytenä tähän. Niin, Useampaan otteeseen viitattiin myöskin urheiluun. Kyllähän asiakirjassa tätä voitaisiin korostaa enemmän, mutta muistutettakoon siitä, että kun puhutaan nanoteknologiasta, bioteknologiasta, terveydestä, materiaaleista, niin kyllähän urheilu niihinkin liittyy. Ja lopuksi vielä yhteiskunnallisista haasteista. Me voisimme tälläkin saralla hiukan avarkatseisimmin katsoa tätä asiaa. Ja vielä kerran haluaisin kiittää teitä tästä hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta ja jos sallitte, niin ehkäpä kollegani voisi kertoa hiukan enemmän tästä eurooppalaisesta innovaatio- ja teknologiainstituutista. Kiitoksia. Se er può presentarsi perché... Voitteko vielä kertoa nimen? Rutsais from the European Niin, nimeni on Rutsais, tulen Euroopan komissiosta. Niin haluan kiittää Paljaljaa tästä EIT-säätiöstä esitetystä kysymyksestä. Kysehän on riippumattomasta toimielimestä. Sen tarkoitus on kerätä varoja, ei niinkään käyttää sitä rahaa. Ja tarkoitus on rahoittaa erilaisia monialaisia toimia äh, innovaatio- ja tietoyhteisöissä. Tarkoitus on äh, koota tätä tietoa ja kovasti keskitytään koulutukseen, eli Säätiö on nyt aloittanut työnsä, sen työohjelmaa ollaan juuri laatimassa ja voisin kuvitella, että EIT-säätiö tulee tukemaan niin koulutusta, lahjakkuuksia kuin opiskelijoitakin. Toivottavasti tämä hiukan selvensi teidän pulmaanne. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron esittelijälle McClarkinille, joten voitte vetää lankoja yhteen. Well, thank you, colleagues. Arvon kollegat, kiitoksia näistä kommenteista. Minä yritän vastata niihin mahdollisimman lyhyesti. Tämä on kieltämättä tärkeä aihe ja on hienoa, että olette näin kiinnostuneita tästä aiheesta. Se korostaa sen merkitystä. Naiset ja tutkimus, sitä tulisi korostaa. Lisäksi ohjelmien vuorovaikutus ja niiden yhteys Erasmus for All ohjelmaan. ja juuri tämä eri alojen yhteen linkittäminen on tärkeää, niin kuin kollega Farhegen totesi. Sitä kautta voidaan parantaa juuri toiminnan tehokkaita, niin kuin Sanse Smith totesi. Ja rahoituksen käyttämisen mahdollisuus on keskeisellä sijalla meidän täytyy varmistaa, että tämä toimintamme tarjoaa lisäarvoa, niin kuin kollega Takkulakin totesi. Komissiollekin voin sanoa, että meidän täytyy vain varmistaa, että kulttuurialakin huomioidaan, ja se pitää mainita suoraan Tietenkin voidaan sanoa, että uskokaa pois, kyllä se täällä on mukana tietyllä tavalla rivien välistä lukeen, mutta minun mielestäni meidän täytyy varmistaa, että kulttuuriala ja ylipäätään luova ala mainitaan suoraan ja että sen, niiden roolia korostetaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Muistuttaisin teitä siitä, että monet, molemmat kohdat eli neljä ja viisi tullaan vielä käsittelemään toukokuussa ja äänitys on siis äh, heinäkuussa. Äh, tänään kokoonnumme tässä suuressa salissa sen vuoksi, että iltapäivällä meillä on kuulemistilaisuus, joka äh, liittyy Euroopan nuoriso-ohjelmaan, ja te kaikki olette lämpimästi tervetulleita osallistumaan tähän kuulemistilaisuuteen. Nyt siirtyisin kohtaan kuusi. Siinä on kyse lainsäädäntöehdotuksesta. Tarkoitus on muuttaa direktiiviä 2003-98, joka koskee julkisen sektorin tiedottamista. Tarkoitus on saada aikaan sellaisia säädöksiä, joiden myötä julkiset virastot ja yhtiöt antaisivat enemmän tietoja suurelle yleisölle. Tämän direktiivin tarkoitus on saada aikaan tilanne, jossa kaikki tiedot olisivat suuren yleisön saatavilla. Kyse on komission ehdotuksesta, joka laajentaa direktiivin sovellusalaa muun muassa museoihin, arkistoihin, eri julkisiin, erilaisiin julkisiin asiakirjoihin ja niin edespäin. Ähm, varsinainen vastuuvaliokunta on ITRE. Se tulee esittämään oman e- esityksensä heinäkuussa ja äänestää syyskuussa. Ja nyt meidän esityksen, e- e- esittelijämme Ferhaien esittelee oman ehdotuksensa ähm, ensimmäistä kertaa tälle valiokunnalle. Tulemme käsittelemään sitä seuraavan kerran toukokuussa ja äänestämme heinäkuussa. Nyt annan puheenvuoron esittelijälle. Dank, Herr Kiitoksia, herra puheenjohtaja alkuun kiittäisin teitä siitä, että mainitsitte tämän muutetun direktiivin keskeisimmät osa-alueet. Kyse on ensinnäkin siitä, että soveltamisalaa laajennetaan ja että muutetaan myöskin tätä laskutuskäytäntöä. Konkreettisesti sanottuna kyse on siitä, että myöskin museot, arkistot ja yliopistojen kirjastot kuuluisivat soveltamisalan piiriin. Kyse ei ole kuitenkaan tutkimuskeskuksista eikä kulttuurikeskuksista, kuten oopperataloista, balettitaloista tai muista, vaan kyse on museoista, arkistoista ja yliopistojen kirjastoista. Ja mitä tulee yleisradioalan huomioimisesta, niin sitä ei vielä tähän soveltamisalaan lisätä. Hyvänä asiana voidaan pitää sitä, että museot, arkistot ja kirjastot lisätään tähän ja rajataan vain ainoastaan näihin, koska muuten tämä saattaisi johtaa suuriin ongelmiin esimerkiksi tutkimuspuolella, sillä jos kaikki tiedot pitäisi tarjota jo tut- kesken tutkimuskauden, jos ne tiedot pitäisi antaa kaikkien käyttöön, niin silloin saattaisi syntyä suuria ongelmia, joten näistä syistä ne eivät vielä kuulu soveltamisalan piiriin. Meidän täytyy siis ensin pohtia sitä, minkälaisia vaikutuksia soveltamisalan laajentamisella entisestään voisi olla ennen kuin mitään päätöksiä tehdään. Ja mitä tulee yleisradiotoimintaan ja sen rooliin, niin minun mielestäni jatkossakaan niiden ei pitäisi kuulua soveltamisalan piiriin, sillä mehän olemme muillakin saroilla havainneet, minkälaisia ongelmia saattaa syntyä, ja on tietenkin selvää, että tässä direktiivissä ei käsitellä sellaisia aloja, joihin kuuluu tekijänoikeusaspektit. Ja tietenkin tekijänoikeus, tekijänoikeuskysymykset liittyvät myöskin yleisradiotoimintaan, joten siksi ne eivät kuulu myöskään tähän soveltamisalaan. Ja kustannuspuolikaan ei ole mikään ihan vähäpätöinen. Kun katsotaan komission ehdotusta, niin asiakirjojen jatkokäsittelystä syntyviä kustannuksia voidaan periä, mutta se pitäisi rajoittautua vain ainoastaan niihin lisäkustannuksiin, joita syntyy esimerkiksi kopioitaessa asiakirjoja. Ja esityksessä sanotaan, että tämä kustannuslähestymistapa pitää selkeästi osoittaa julkisen sektorin puolelta. Mielestäni on ihan hyvä, että näin toimitaan, mutta toisaalta on tärkeää tarkastella myöskin sitä, että minkälaisia kustannuksia todellakin syntyy siitä, että asiakirjat ovat yleisesti luettavissa. Minun mielestäni mitään uusia kustannuksia ei pitäisi syntyä esimerkiksi henkilökustannuksina tai työntekijäkustannuksina. Minun mielestäni komission teetättämät tutkimukset eivät ole selkeästi osoittaneet, minkälaisia kustannuksia syntyy siitä, että jos kaikki metatiedostot muutettaisiin suoraan kaikilla kaikissa formaateissa luettaviin muotoihin, joten meidän täytyy muistaa, että toki ohjelmisto- ja henkilöstökustannuksia voi syntyä ja ne pitää kokonaiskustannuksissa huomioida. Jos esimerkiksi vain yksi mahdollinen julkisten tietojen jatkokäyttäjä on tämä käyttäjäkunta, niin on selvää, että silloin suhteelliset lisäkustannukset ovat erittäin korkeat, mutta herää kysymys, että millä tavalla nämä sitten käytännössä lasketaan, joten tämä on melko lailla suuri työmaa, mutta minun mielestäni on erittäin tärkeää, että tätäkin aspektia tarkastellaan. Ja tästäpä syystä olenkin sitä mieltä, että mahdollisesti syntyvät lisäkustannukset voidaan tarkkaan määritellä ja että tästäkin aspektista keskustellaan, kun direktiiviä käsitellään. Ja museoiden ja arkistojen osalta on tärkeää huomioida myöskin se, mikä on käynyt ilmi, kun olemme puhuneet Europeana ohjelmasta. Eli julkisella sektorilla ei ole välttämättä riittävästi varoja käytössään kirjojen ja kuvien digitalisointiin. Tällä hetkellä toiminta on sellaista, että tehdään yhteistyötä yksityisen sektorin kumppaneiden kanssa, mutta se onnistuu vain ainoastaan, jos tässä on suojattuna eräänlainen tekijänoikeus muutama, ainakin muutamaksi vuodeksi, koska muuten tämä digitalisointiprojekti ei yksityistä sektoria kiinnosta, joten direktiivissä pitäisi sanoa, että museot ja arkistot voivat jatkossakin tehdä kahdenkeskisiä sopimuksia yksityisen sektorin edustajien kanssa rajoitetussa määrin, mutta se on ainoa mahdollisuus juuri museoille ja arkistoille edistää tätä digitalisointia ja sitä kautta tarjota lisäarvoa joten tällaista toimintaa pitäisi jatkossakin vaalia. Ja sitten tämä yhteen sopivuus. Komission ehdotuksessahan sanotaan, että jotta asiakirjoja voidaan käyttää jatkossakin paremmin hyväksi, niin nämä met, muun muassa metatiedot pitäisi olla koneellisesti luettavassa muodossa ja että ne olisivat sellaisessa tiedostomuodossa, joka antaa mahdollisuuden yhteen toimivuuteen ja sopivuuteen. Minun mielestäni tätä muotoilua tulisi selkiyttää siten, että selkeästi voidaan sanoa, että julkisella sektorilla ei ole velvoitetta muuttaa kaikkia tiedostoja koneluettavaan muotoon, koska se johtaisi äärettömän suuriin kustannuksiin, vaan että ne tiedot, jotka ovat digitaalisessa muodossa olemassa, niin ne voidaan muuttaa sellaiseen digitaaliseen muotoon, jotka ovat laajemmalti luettavissa. Ja tällaiset muutostyöt tarkoittavat muutenkin jo suuria kustannuksia, jos siitä vielä lähdetään lipsumaan ja kaikkia pitäisi lähteä muuttamaan digitaaliseen muotoon, niin silloin kustannukset räjähtäisivät. Ja sitten mitä tulee riippumattomiin viranomaisiin, komissiohan ilmoittanut, että hakijalla pitäisi olla mahdollisuus esittää valitus, mikäli hänen hakemustaan ei hyväksytä. Ja silloin voidaan riippumattoman tahon toimesta tutkia tämä tilanne ja mikäli ö, lausunto on päinvastainen kuin julkisen sektorin tekemä päätös, niin silloin tämä riippumaton, riippumattoman tahon esittämä ö, lausunto ja päätös on sitova. Grazie. Anteeksi, voitteko puhua hieman hitaammin tulkkejakin ajatellen? Wenn äh, also jetzt jeder Mitgliedstaat gefordert wird, äh... Eli jos jäsenvaltiot joutuvat perustamaan uusia virastoja, se saattaa johtaa liian suuriin kustannuksiin, erityisesti kun tiedetään, että julkisella sektorilla on olemassa toimintamahdollisuuksia jo muutenkin käytössä. Eli kyllähän olemassa oleviin rakenteisiin tällainen valitus elin voitaisiin liittää, mutta vaatimus, jonka mukaisen pitäisi perustaa uusi riippumaton valitusaste, niin se menee liian pitkälle. Ja minun mielestäni tältä osin komission ehdotus on liian äh, epämääräinen. Tätä voidaan tulkita, miten kukin haluaa, joten jäsenvaltiot voivat itse päättää, miten tämä asia ratkaistaan, eli miten tämä valitus asia hoidetaan kuntoon ja minun mielestäni tämä kaipaa tiettyä korjausta. Eli kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että suunta on ihan oikea, sillä julkisin varoin tietoja on tuotettu ja silloin nämä tiedot pitäisivät olla myöskin laajasti käytettävissä, mutta on tietenkin selvää jo ihan periaatteellisestikin, että kustannukset eivät saa olla suhteettoman suuret, ainakaan jos yksityinen puoli, eli näiden tietojen uudet käyttäjät eivät osallistu kustannusten kattamiseen. Kiitoksia. Herr Werther. Kiitokset ja sitten Rova Brammenwerter. Dank auch. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja Sabine, kiitokset sinulle. Niin kyllä tässä on selvästi nähtävissä tällainen yhteinen sävel. En uskota ongelmia tulee ilmenemään. Toki muutamia kysymyksiä on vielä pöydällä, joidenka osalta tarvitaan toimivia vastauksia erityisesti artiklan 6 osalta ongelmana on se, että siellä sanotaan, että tämä ei saa olla voittoa tuottavaa toimintaa. Julkisen sektorin osalta se on hyvä asia, mutta toisaalta meidän täytyy varmistaa, että kaikki syntyvät kustannukset myöskin linkitetään näihin hintoihin ja kun katsotaan komission muotoil, esittämää muotoilua, niin tämä on aika tiukkaa, ehkä sitä pitäisi hiukan pehmentää, ja ei tässä nyt voida heti kättelyssä sanoa, että museot, arkistot ja kirjastot voisivat kerätä uusia maksuja tarkentamatta, mistä maksusta voisi olla kyse. Ja mehän tiedämme, että eri, erilainen kohtelu eri toimijoiden kesken on vaarana. joillakin tahoilla on hyväkin mahdollisuus esi- siirtää nämä syntyvät kustannukset loppukäyttäjille, toisilla taas tällaista mahdollisuutta ei juuri ole joten sekin pitäisi huomioida. Ja sitten ongelmana on myöskin tämä mainittu uusi viranomaistaho. Minun mielestäni komission tekstissä ei ole suoraan sanottu, mistä on kyse. Minun mielestäni ei ole hyvä toimia niin, että kansallisella tasolla tai eurooppalaisella tasolla luodaan taas uusi viranomaistaho. Minun mielestäni meillä on olemassa jo kilpailulainsäädännön ja tietosuojan saralla riittävästi viranomaistahoja, myöskin kansallisella tasolla – ja silloin voidaan myöskin nämä riidat ratkaista toimivalla tavalla ilman, että taas lähdettäisiin luomaan jotain uutta, uutta viranomaista. Eli tätä tekstiä tulisi tältä osin tarkentaa. Ja mitä kollega Ferhain totesi, niin olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä. Eli uskon, että lyhyelläkin aikavälillä voimme löytää kaikkia miellyttävän ratkaisumallin. Kiitoksia. Grazie. Kiitokset. Ja seuraavana edustaja Thank you, Chairman, and thank you. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää myös esittelijää. Niin ehkäpä puheennopeuden vuoksi ja mm, niin, no ehkä tulkki ei ihan pysynyt perässä, mutta kuulin aika paljon ylimääräisistä äh, kustannuksista ja toisaalta siitä, että äh, tietojen saatavuus kulttuurista ja koulutuksesta voisi varmasti äh, hyödyttää kaikkia. Tämähän on hyvin tärkeä aihe. On myös erittäin tärkeää se, että tämä valiokunta tarkastelee sitä, kuinka voimme enemmän äh, kattaa uudessa direktiivissä äh, kulttuuritietoa, koulutusta ja tutkimusta. Äh, nämä asiathan ovat sellaisia, joita julkisilla rahoilla maksetaan. Ja on ihan oikein, että ne, jotka ovat kaivaneet kuvetta, myös hyötyvät näistä aloista. On myös tärkeää pohtia sitä, kuinka ajattelemme kustannusten ja hyötyjen käsitettä – Tällä hetkellä hän akateemisten julkaisijoiden ja yliopiston tutkijoiden välillä on ristiriitoja. Julkaisijat peräänkuuluttavat tekijän oikeuksia, sen jälkeen myyvät tätä tutkimustietoa yliopistoille, professoreille. Ja yliopistoissa on siis maksettava siitä, että saadaan takaisin niitä julkaisuja, joita alun perin akateemisista on, instituutioista on tuotettu. Ja kuka maksaa viulut? Suuri yleisö. Yli, yliopistothan ovat usein julkisin varoin ylläpidettyjä. Joten näitä li, liiketoiminnan malleja täytyy kyllä tarkastella. On myös muistettava, että elämme alati lisääntyvässä tai kiihtyvässä informaatioyhteiskunnassa täytyy pohtia, miten paljon kaikki tämä tieto, tiedon avoimuus voi hyödyttää yhteiskuntaa. Maailmassa on paljon suuria tutkimuslaitoksia, muun muassa MIT Bostonissa on ollut etunenässä, kun on haluttu saattaa yleisön käyttöön erilaista akateemista materiaalia myös professoreiden luennot ovat avoim, avoimesti kuultavissa. Meillä on myös niin kutsuttuja Open Knowledge-säätiöitä. On pohdittava, kuinka tiedon avoimempi saatavuus voi parantaa yhteiskuntaa. Esimerkiksi minun kotipaikkani yliopistossa tehdään paljon tutkimusta veden käsittelystä ja monet meidän tutkimustuloksemme on saatu hyödynnetyiksi Afrikassa, koska jaamme tietoa avoimesti ja tällä tavalla tätä tietoa ja kokemusta voidaan jakaa, voidaan laatia erilaista koulutusmateriaalia materiaalia, ja tätä voidaan käyttää hyvinkin erilaisissa oloissa eri maissa, joten tähän liittyy paljon mahdollisuuksia. Esittelijä mainitsi myös museot ja muut kulttuuriinstituutiot – on siis, meillä on paljon Euroopassa hienoa sisältöä, monipuolista ja rikasta sisältöä, joka on tällä hetkellä täysin piilossa yleisöltä. Ja meidän tulisi antaa ihmisille niin avoin pääsy tähän materiaaliin kuin mahdollista. Ja kun ajatellaan, mitä ihmiset voisivat ehkä tehdä tällä tiedolla, kysehän ei välttämättä aina ole alhaalta ylöspäin tulevasta prosessista. Emme me välttämättä voi ennakoida sitä, kuinka suuri yleisö käyttää hyväkseen tätä avoimesti saatavilla olevaa tietoa mutta muilta sektoreilta olemme voineet todeta, esimerkiksi kun liikenteestä tai muilta aloilta on annettu enemmän tietoa, niin suuri yleisö on käyttänyt tätä tietoa ihan arvaamattomillakin tavoilla. Esimerkiksi ohjelmoijat ovat luoneet tällaisen tosiaikaisen liikenne ohjelman, josta voi seurata, miten liikenne sujuu. Ja monenlaisia, kaikenlaisia avoi, avoime, tiedon avoimuuteen liittyviä aloitteita on. On erittäin tärkeää, että me emme lisää byrokratiaa tässä prosessissa, vaan pikemminkin pyrimme karsimaan sitä. Kiitos. Kiitokset ja sitten eh, herra Kavana, puheenvuoron teillä. Merci, monsieur. Kiitokset eh, puheenjohtaja. Kiitos eh, niin ikään valmistelijallemme. Häntä on syytä onnitella. Ainoastaan pieni seikka, jota haluan vielä painottaa lyhyesti, nimittäin konfliktitilanteessa en usko, että eurooppalaisen viranomaisen luominen olisi hyvä ajatus. Ensinnäkin siitä syystä, että kansallisilla jäsenmailla on lähestulkoon jo kaikilla kansallinen viranomainen, joka toimii enemmän tai vähemmän luontevasti ja, ja näyttäisi siltä, että jotkut pysyttäytyvät hieman äh, pit, äh, etäällä äh, tästä viranomaisesta, mutta sinänsä viranomaiset äh, on jo olemassa, joten tällä, äh, tältä pohjalta mielestäni eurooppalaisen viranomaisen luominen olisi lisää byrokratiaa ja se aiheuttaisi oikeudellisia ja taloudellisia ongelmia, joten tähän on syytä ottaa nyt viisaasti ja järkevästi kantaa. Sitten pyydän Euroopan komission edustajaa äh, puhumaan mielestäni nimen <laughs> on hieman vaikeasti lausuttavissa, joten kertokaa se itse. Uh, uh, my name is uh, Svetnam. Kiitoksia. Nimeni on Svetnam. Vastaan tietoyhteiskunta- ja mediapääosastossa näistä kysymyksistä. Olen tyytyväinen näihin kommentteihin. On tietenkin selvää, että monet mainitsemanne asiat voidaan huomioida tarkentamalla tekstiä, eli sitä, mitä komissio perään kuuluttaa. Nämä kommentit tarkoittanevat, että me olisimme voineet esittää näkemyksemme selkeämmällä tavalla, mutta lainsäädäntöprosessin aikana voimme tarkentaa näitä kysymyksiä, jotka täällä on otettu esille kollega Verhaigenin ja muiden toimesta. Haluaisin korostaa myöskin sitä, mitä kollega Saake totesi. Komission ehdotushan kuuluu tähän Open Data-pakettiin. Ja komissio on tehnyt päätöksen omasta tiedotustoiminnastaan. Komissiohan on ainoa toimielin, joka on tehnyt tällaisen päätöksen, mutta me pyrimme rohkaisemaan muitakin toimielimiä toimimaan samalla tavalla kuin komissio. Tähän suuntaan ollaan siis menossa, eli että taloudellisista ja myöskin äh, transparenssisyistä olisi hyvä käyttää olemassa olevaa tietoa paremmin hyväksi, eli käyttää tietoa uudelleen uusiin tarkoituksiin. Mitä tulee kustannuksiin, niin se on yksi keskeisimmistä kysymyksistä tutkimuksemme ovat osoittaneet, että vaikkakin laskuttamisesta saadaan varoja käyttöön, niin silti tämä johtaa myöskin uusiin kustannuksiin ja tästäpä syystä me haluaisimme ottaa käyttöön tällaiset yleiset säännöt koskien näitä marginaalisia kustannuksia ja yritetään rajoittaa sitä, miten julkinen sektori voisi itselleen ohjata varoja siitä, kun he laskuttavat näistä uudelleen, uudelleen tarjolla olevista palveluista ja on tietenkin selvää, että kukaan ei halua lähteä perustamaan uutta eurooppalaista viranomaista taho, viranomaistahoa eikä jäsenvaltioiltakaan tällaista toimintaa missään nimessä vaadita. Meidänkin mielestämme tämä mainittu tehtävä voitaisiin hoitaa jo jonkun olemassa olevan viranomaistahon toimesta. Kiitoksia. Grazie, onorevole. Kiitokset. Ja nyt Rova Verhaen, haluatteko vielä lausua loppusanat? Olkaa hyvä. Niin, paljon kiitoksia näistä mielenkiintoisista kommenteista. Kyllä minä tulen ne huomioimaan omassakin tekstissäni ja tulevien viikkojen aikana keskustelemme varjoesittelijöiden kanssa näistä ehdotuksista. Saaneen kuitenkin ihan lyhyesti viitata yhteen asiaan. Täällä sanottiin, että komissiossa työstetään tällaista kysymysvastausasiakirjaa. Olisi hienoa, jos mekin saisimme sen käyttöömme, sillä ehkäpä se omalta osaltaan voisi auttaa selkiyttämään tätä tekstiä ja ymmärtämystä. Ja kun katsotaan saksankielistä, englanninkielistä ja ranskankielistä tekstiä ja verrataan niitä toisiinsa, niin ne eivät ole aivan täysin samanlaisia ja se taas omalta osaltaan voi johtaa näihin väärinkäsityksiin ja tulkintaeroihin. Ja toivoisin, että käännöspalvelussa tarkistettaisiin näitä toisintoja. Minä itsekin huomasin pari kolme kömmähdystä ja pitkään mietimme sitä, että minkä toisinon pohjalta me oikein töitämme teemme. Minun mielestäni on erittäin tärkeää, että nämä kolme työkieltä ja niiden, niiden avulla laaditut asiakirjat ovat täysin yhteneväiset. Minä uskon, että hyvin nopeasti voimme löytää sen yhteisen sävelen ja mitä tulee soveltamisalan laajentamiseen, tutkimustuloksiin ja näihin kustannuskysymyksiin, niin ymmärrän toki, mitä komissio ajaa takaa. Kustannukset pitäisi pitää mahdollisimman alhaisena ja siten tarjota ikään kuin porkkana tälle uudelleen käytön mahdollisuudelle. Jos kustannukset ovat liian suuret, niin silloin käyttöastekin jää alhaiselle ja silloin julkiset, julkisia varoja menee hukkaan. Jos yksityiseltä puolelta käyttäjiä ei löydy näille kalliille projekteille, niin silloinhan tämä ei ole järkevää toimintaa, eli meidän täytyy varmistaa, että löytää, löydämme sen tasapainon. Ja minä uskon, että me olemme ihan oikealla tiellä, ja mitä kollega Saake totesi, niin hänelle toteaisin, että en halunnut missään nimessä vähätellä näitä hyviäkin puolia. Kyllä tässä potentiaalia on vielä vaikka kuinka paljon, mutta meidän täytyy olla aika tarkkana mitä sanomme ja millä tavalla. Jos yliopisto haluaa julkaista omia tutkimustuloksia tai mitä tahansa, niin sillä on se mahdollisuus aina olemassa, mutta jos yliopisto sanoo, että, minä tar- että he tarvitsevat lisää varoja käyttöönsä, niin tietenkin yksityinen sektori haluaa tarkistaa, että onko tällainen lisäinvestointi myöskin kustannustehokasta. Se nyt on ihan ymmärrettävää. Joten minä uskon, että jos tässä ei ole pyrkimystä tällaiseen tasapainoiseen lähestymistapaan, niin silloin tämä julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö ei välttämättä toimi. On tietenkin selvää, että me voisimme ikään kuin vaatia, että julkisten tahojen tutkimustulokset olisivat laajemmankin yleisön käytettävissä, esimerkiksi nämä tarjolla olevat metatiedostot. Kiitoksia. Post. Haluaisin vielä äh, kysyä äh, komission edustajalta, koska ehdotus on vielä äh, komission käsittelyssä. Millä kielellä alkuperäinen versio on laadittu? Um... No, on tietysti ikävä kuulla, että esittelijä on kohdannut tällaisia ongelmia ja me tulemme kyllä selvittämään, mistä nämä ongelmat juontuvat ja pyrimme löytämään, minkälaisia ratkaisuja näille ongelmille voidaan löytää, jos näiden eri tekstitoisintojen, kielitoisintojen välillä on eroavaisuuksia. Ja me tulemme me olemme myös laatineet epävirallisia työasiakirjoja, jotka kyllä jaetaan myös kaikille valiokunnan, kaikkien valiokuntien jäsenille, jotka käsittelevät näitä asioita. Tämä lausunto äh, tullaan, äh, tuona uuteen käsittelyyn toukokuussa ja äänestys järjestetään heinäkuussa. Sitten eteenpäin esityslistalla kohta seitsemän on vuorossa Euroopan naapuruusvälinen perustaminen. Eurooppalainen naapuruuspolitiikka äh, aikoo äh, <clears throat> jatkossa äh, keskittyä 16 äh, kumppanin kanssa harjoitettavaan yhteistyöhön. Pyrimme sitä kautta luomaan entistä tiukemmat taloudelliset suhteet ja tämä koskee myöskin Erasmus-ohjelman kautta tapahtuvaa koulutus- ja, ja yhteistyötä. Kaiken kaikkiaan tarkoituksena on siis tiivistää suhteita. AFET-valiokunta on tässä vastuuvaliokunta. He äänestävät asiasta kesäkuussa, joten meillä on hieman kiire asian käsittelyn kanssa. Me tulemme järjestämään oman äänestyksemme toukokuussa ja tästä syystä, koska meillä on aika <clears throat> lyhyt aika jättää tarkistuksia tähän lausuntoon, ehdotan, että ryhdytte heti, kun saatte lausuntoluonnoksen käsin, laatimaan tarkistuksia. Ja nyt pidemmittä puhetta valmistelija herra Matula. Într-adevăr ați făcut toate precizările. Kiitoksia puheenjohtaja. On ihan totta, että te olette nyt sanoneet kaiken tarpeellisen aikataulusta ja itse Puhuisin itse asiasta, nimittäin naapur- naapurusvälineestä. Tämä on naapuruspolitiikan väline. Se käsittää 16 kumppanuusmaata Välimeren alueella. Myös Venäjä on strategisena kumppanina mukana. Tämä väline yhteisrahoittaa muun muassa hallinnon vahvistamista – ja sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen edistämistä. Se tarjoaa myös rajat ylittävän yhteistyön mahdollisuuksia ja ne maat, jotka hyötyvät tästä välineestä, voivat tällä tavalla myös edistää Euroopan unionin arvoja. Tarkoituksena on luoda vaurauden alue ja alue, jossa edistetään hyviä naapuruussuhteita. Tämä esitys perustuu uuteen poliittisen tilanteen naapuruuteen. Sen pääkohtia on vähennetty, yhdistetty niin, että niitä on tällä hetkellä kuusi. Siihen liittyy periaate, jota kutsutaan more for more periaatteeksi. Toinen tärkeä periaate on se, että otetaan huomioon kumppanuusmaiden eroavaisuudet otetaan huomioon myös niin sanottu meriittiargumentti, ansioitumisargumentti. 18 miljardia on budjetti vuosille 2014-2020. Sehän oli 11 miljardia aiemmassa budjetissa. Osa rahoista katetaan Erasmus for All-ohjelman kautta niin, että määrärahoja myönnetään kahdesti vuodessa tutkimus ja innovaatio ovat sellaisia alueita, joilla voidaan saada aikaan parannusta. Niin sisäpolitiikan kuin ne naapuruusvälineenkin keinoin. Tämä asiakirja itsessään on aika tekninen. Siinä viitataan siihen, miten varoja myönnetään, jotta meidän muutosehdotuksemme olisivat sellaisia, että ne AFETissa otettaisiin paremmin huomioon, niin haluaisin ehdottaa sellaisia muutosehdotuksia, jotka liittyvät tiukasti vain meidän valiokuntamme toimivaltoihin. Itse olen jo kokoostunut varjoesittelijöiden kanssa, haluan kiittää heitä. Ja me olemme ähm, tehneet sellaisen periaatteellisen sopimuksen, että tulemme näin juuri tekemään. Itse haluaisin ottaa kulttuurin ja koulutuksen naapuruusvälineen äh, osaksi. On erittäin tärkeää, että koulutusta ja kulttuuriakin viedään eteenpäin. Samanaikaisesti mielestäni olisi hyvä asia ylläpitää koulutusrahoitus. Jos Euroopan unioni päättää lopettaa esimerkiksi poliittiset yh- tai katkaista poliittiset yhteydet johonkin tiettyyn hallintoon, niin tämän instrumentin avulla voimme kuitenkin ylläpitää yhteydet kansalaisyhteiskuntaan. Voimme käyttää niin kutsuttua kulttuuridiplomatiaa ja edistää niitä arvoja, jotka ovat yhteisömme taustalla ja ytimessä. Toivottavasti te voitte tehdä hyviä ehdotuksia, joita voin ottaa huomioon tässä lausunnossani tarkistusten takaraja on hyvin lähellä. Se johtuu siitä, että vastuuvaliokunta haluaa edetä nopeasti. Kiitoksia edustaja Mendesevalle. Eh, gracias. Kiitos puheenjohtaja. Aivan aluksi ja luonnollisesti esitän kiitokset esittelijälle, valmistelijalle. Alustus oli varsin hyvä. Ja niin kuin puheenjohtajakin totesi, aikataulu on aika tiukka ja siksi on työkoordinoitava nyt todella nopeasti. Haluaisin korostaa vielä kulttuurin merkitystä naapuruuspolitiikan osa-alueena. Euroopan unionilla on mielestäni useampia lähteitä, joista voi ammentaa. Kyse ei ole pelkästään taloudellisesta ja kaupallisesta tai sotilaallisesta kannasta Myöskin kulttuurilla on varsin huomattava merkitys ja kolmansien maiden kannalta meillä on mahdollisuus herättää kiinnostusta, jos osaamme käyttää omia kulttuurivarojamme. Tämä on mielestäni äärimmäisen merkityksellistä, varsinkin kun puhumme nyt lähinaapureistamme. Äsken lyhykäisesti esitettiin äh, lausunnon sisältö. Se tulee toimimaan hyvänä pohjana myöskin tarkistusten laatimiselle. Haluaisin kuitenkin vielä kiinnittää huomion äh, kohtaan kaksi, jonka Euroopan komissio on esittänyt omassa ehdotuksessaan. Siinä puhutaan äh, kulttuuri ikään kuin erityisalana, jota Euroopan unioni tukee. Se on siis osa Euroopan unionin harjoittamaa ulkopolitiikkaa. Mutta on aika outoa, että tässä yhteydessä kulttuuria ei erityisesti mainita. Ylipäätään kulttuuriarvojen vastavuoroinen vaihtaminen ja kulttuuriulottuvuus ylipäätään, se on äärimmäisen tärkeä seikka, joka pitäisi myöskin mainita tässä kyseisessä artikla numero kahdessa. Tässä vaiheessa kiinnittäisin huomioon myöskin artiklaan 18.3, jossa puhutaan Erasmus 2-ohjelmasta ja siitä, että Euroopan komission budjettia ei tässä yhteydessä mainita. Ja vielä aivan lopuksi toteaisin, myöskin kolmansien maiden merkityksen, nimittäin naapuruusulottuvuus ja sen mukanaan tuomat mahdollisuudet erityisesti kulttuurin alalla voisivat <clears throat> herättää suurta kiinnostusta kolmansissa maissa. Ja sitten Ruva Sanchez-Smith. Merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Itse haluaisin jälleen kerran korostaa erästä äh, merkittävää aspektia tässä yhteydessä, nimittäin äh, alueellista aspektia. Äsken puhuttiin äh, naapuruspolitiikasta ja rajat ylittävästä yhteistyöstä tällä saralla. Se on varsin tärkeää ja, ja myöskin tunnettu. Sen avulla meillä on mahdollisuus harjoittaa yhteistyötä eri kansalaisyhteisöjen kanssa ja myöskin alueellisten yksiköiden välillä toivoisin, että tätä pidetään yllä siinäkin tapauksessa, jos joissakin yhteyksissä maiden väliset suhteet muuten karjuuttuvat. Tämän tyyppisen yhteistyön avulla on mahdollista pitää yllä suhteita kansalaisen kansalaisyhteiskuntien ja myöskin valtioiden välillä. Grazie. Kiitokset. Nyt äh, pyydän Euroopan komission edustajaa äh, puhumaan. Onko teillä mahdollisesti laajentamisyksiköstä joku paikalla? Ei näköjään. Selvä. Äh, meillä on myöskin Europoli ulkoisen toiminnan edustaja paikalla. Ei, ei näköjään. Haluaako edustaja Matula vielä esittää joitakin kommentteja. Jos näin on, niin puheenvuoro on teillä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja Mendes Vajea ja Sanchez Smithia heidän osoittamastaan tuesta. He ovat valmiita tukemaan omaa mietintöään ja myöskin sitä ajatusta, että kulttuurille annetaan keskeisempi rooli On tietenkin selvää, että silloin kun puhutaan Unescon yleissopimuksesta, niin silloin kulttuuri täytyy huomioida ja toivottavasti jatkossa näin myöskin tapahtuu. Kollega Sanchez Smithille toteaisin, että tämä diplomaattinen lähestymistapa pitäisi olla se, jota pääsääntöisesti käytetään Euroopan unionissa eurooppalaisten arvojen vahvistamisesta ja silloin kun ulkosuhteita käsitellään. Vielä kerran kiitoksia jo teidän osoittamasta tuosta ja jatkokäsittelyn aikana esittämistäni kommenteista. Kiitos. Esittelette siis lausuntoja huhtikuussa ja äänestys tapahtuu toukokuussa. Sitten eteenpäin esityslistalla kohta kahdeksan audiovisuaalisten verkko, joka on Euroopan unionissa esittelijä. Tämä asian osalta on herra Kavada. Me olemme jo käyneet ensimmäisen ajatustenvaihdon tästä asiasta tammikuussa ja nyt muistuttaisin vielä tarkistusten jättöpäivästä. Se on 12.4. kello 12 ja äänestys tapahtuu 19.6. Nyt esitteli herra Kavada, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja, arvon kollegat, naiset, hyvät naiset ja herrat. Äh, audiovisuaalisen alan ja elokuva-alan taiteellisen ilmaisun määrittely ei ole lainkaan helppo asia, nimittäin yhtäältä kyse on taiteesta ja toisaalta taas taloudellisesta toiminnasta, teollisesta toiminnasta. Siksi eh, meidän on eh, tarkasteltava asiaa varsin eh, huolellisesti, koska Euroopan unionin on suunnattava lisää tarmoa kulttuurin suuntaan, niin kuin täällä useampaan otteeseen on jo todettu. Taiteellinen luova ja teollinen toiminta on suuri työpaikkojen luoja ja myöskin taloudellisesti merkittävä sektori. Se edustaa kaksi, kahta ja puolta prosenttia eurooppalaisen BKT <clears throat> yleisestä tasosta. Se on verrattavissa autoteollisuuden lohkoon. Siksi meidän on tarkasteltava asia erityisesti tuotannon myynnin kannalta ja erityisesti tietysti myöskin joukkotiedotusvälineiden ja median kannalta. Meidän olisi pyrittävä siihen, että saataisiin aikaiseksi tasapainoinen tilanne kaikkien koko sektorin tuottajien ja myöskin myynnin välille. Markkinat ovat laajat, meillä on uusia näkymiä, uusia mahdollisuuksia, uusia toimintatapoja sekä kuluttaja että myöskin palveluiden tarjoajien ja itse luovan toiminnan harjoittajien, harjoittajien osalta. Euroopan unionin onkin nyt saatava aikaiseksi ympäristö, joka edistää laillisen tuotannon jakelua, joka olisi avoin kaikille. Myöskin innovaatio ja luovuuden painottaminen olisi sisällytettävä tähän. Luonnollisesti myöskin oikeudellinen varmuus digitaalialalla on välttämätöntä, jotta pystytään välttämään äh, eri <clears throat> epäoikeudenmukaiset äh, syntyvät tilanteet. Niin kuin Euroopan komissio äh, korostaa, audiovisuaalisen median toimintasektori perustuu lähes tulkoon yksinomaan kansalliseen ympäristöön tai kielelliseen ympäristöön. Siksi kun lisensseistä neuvotellaan, ei välttämättä ole järkevää ehdottaa monikielistä kaiken kattavaa viranomaista tai toimittelu, toi, tai neuvottelusarkaa, koska kuitenkin kyseessä loppujen lopuksi kyse on tilanteesta, jossa monopolisointi velkaantuminen voi hyvinkin vallata alaa. Ja kuitenkin loppujen lopuksi koko alan selkärangan luovat yksittäiset pienet tuottajat ja tämä luo lisää elinvoimaa. Haluaisin lisäksi selvittää, millä tavoin olen mietintöni laatinut. Tämä on varsin laaja aiheeltaan. Keskeiset linjat liittyvät ensinnäkin siihen, että oikeudellinen äh, pohja on äh, tuot, äh, luotava nimenomaan tekijänoikeuksien osalta. Myöskin kaupallinen tasapainotilanne pitäisi saada aikaiseksi e-, eri sektorin toimijoiden välillä. Ainakin siltä osin, kun on mahdollista asian vaikuttaa. Myöskin Kansainvälisen tunnistamisjärjestelmän luomista on helpotettava. Nimenomaan kyse on siis kansainvälisen tunnistamisjärjestelmän aikaan saamisesta. Tässä yhteydessä voitaisiin käyttää niin sanottua idean järjestelmää. Kulttuurin monimuotoisuuden säilyttäminen ja median moninaisuuden säilyttäminen on välttämätöntä. Olisi hyvä miettiä alkuperämaa sääntöjä nimenomaan uuden median yhteydessä. Eurooppalaisen ja kollektiivisen tai sopimukseen perustavan, perustuva allekirjoitusjärjestelmän toteuttamista on tärkeää miettiä nimenomaan tuottajien ja teosten luojien kannalta, jotta saatu tulo voitaisiin jakaa oikeudenmukaisesti. On nopeasti käynnistettävä keskustelut, joiden avulla on mahdollista äh, saada järjestystä tämänhetkiseen äh, arvonlisäverokäytäntöön, joka on tällä hetkellä täydellisessä sekasortotilassa, ja näin äh, ilmaistakseni. Keskustelua olisi siis käytävä, odotan nyt sitä ja luonnollisesti otan vastaan varsin mieluusti kaikki kommentit, jotka liittyvät äh, aiheeseen. Tämä kaikki luonnollisesti niiden aikataulujen rajoissa, jotka puheenjohtaja äsken juuri meille kerroitte. Kiitokset ja nyt äh, aloitamme keskustelun ensimmäisen edustaja Boris. Äh, chciałbym bardzo pogratulować. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella lämpimästi edustaja Kavadaa erinomaisesta tekstistä. Tämä mietintö osoittaa sen, kuinka valtaisia haasteita meillä on. Kysehän on luovista markkinoista Euroopassa. Sillä on suuria haasteita edessään. Ja varmasti, jos pystymme audiovisuaaliteoksia jakelemaan verkkovälitteisesti, niin saavutamme suuren joukon käyttäjiä, myös kulttuurin käyttäjiä. Minä olen samaa mieltä kaverin kanssa. Itse olen jurivaliokunnan lausunnon laatija ja olen kaverin kanssa yhtä mieltä siitä, että meidän tulisi lähestyä tätä aihetta hyvin vastuullisesti. Toisaalta haluaisin, haluaisimme, että kirjailijoilla, tekijöillä olisi aina oikeus oikeasuhtaiseen ja säälliseen korvaukseen, kun teoksia jaetaan verkossa. Mutta meidän on myös muistettava se, että Euroopassa esimerkiksi elokuvien täytyy saada, saada erityisrahoitusta. Usein Ohjaajat voivat tehdä elokuvia ainoastaan sen ansiosta, että tuottajat rahoittavat ja myös ottavat riskin filmin menestyksestä. Toisaalta on tilanteita, joissa elokuvat menestyvät, ja silloin toki myös tekijät haluaisivat osallistua, siis niin tekijät, sanotaan käsikirjoittajat ja muut, haluaisivat hyötyä tuotosta ja myös siitä ää, äh, tulosta, joka tulee filmien välittämisestä esimerkiksi netissä tai kun puhutaan tällaisesta äh, on-demand-videotoiminnasta, etc. Eli toivoisimme, että komissio laatisi aivan omat sääntönsä tekijöiden korvauksien maksamiseksi – on myös otettava huomioon eri jäsenvaltioiden ominaispiirteet ja tavat ja perinteet. Olisi hyvä, jos komissio voisi tehdä sellaisen ehdotuksen, joka olisi omiaan takaamaan tekijöille oikeasuhtaisen ja säällisen korvauksen. Olen kavaran kanssa yhtä mieltä siitä, että niin sanotut Euroopan laajuiset tai pan-eurooppalaiset lisenssit, luvat eivät välttämättä ole paras väline – Useinhan filmet, filmit kohdennetaan tietylle ryhmälle, kieliryhmälle tai kansallisuudelle, joten tällaiset Toki eurooppalainen, yleiseurooppalainen lisenssi on hyvä vaihtoehto, mahdollisuus, mutta sitä täytyy vielä pohtia. Haluan kiittää Kavadaa tästä työstä. Toivottavasti voimme myös nopeuttaa Euroopan komissiossa tehtävää työtä niin, että verkkojakelu Euroopassa on hyvä, yhä laajempaa. Jos nyt katsotaan tilastotietoja, niin Euroopassa tuotetaan noin 12 000 elokuvaa vuosittain, eli kaksi kertaa enemmän kuin USAssa. Mutta meidän kansalaisemme käyttävät näitä elokuvia ainoastaan 20 prosenttisesti. He katsovat lähinnä amerikkalaisia elokuvia, joten tällainen verkkojakelujärjestelmä varmasti olisi omiaan parantamaan näiden filmien saatavuutta. Ja lopuksi haluaisin sanoa seuraavan asian. Haluan tukea Kavadaa ja mehän tässä valiokunnassa olemme jo aiemmin työstäneet pilottihanketta, joka liittyy verkkojakeluun, ja komissio tulee sitä täytäntöönpanemaan. Se on ollut jo toistaiseksi menestyksekäs. Kaksi miljoonaa euroa on varattu tälle hankkeelle, ja tämä on erittäin tärkeä tavoite meille, koska jos me haluamme jatkossa, mehän haluamme jatkossa sellaisia uusia oikeudellisia ratkaisuja, jotka tekevät verkkojakelusta vielä menestyksekkäämmin. Ja vielä kertaalleen haluan onnitella esittelijä ja olen iloinen siitä, että voin tehdä yhteistyötä teidän kanssanne ja lausua Jurin lausunnon. Kiitokset. Ja seuraavaksi Herra Kamerenvert. Ja, vielen dank. Herzlichen dank. Paljon kiitoksia. Kiitokset myöskin kollega Kavadalle tästä alustuksesta. Ehkäpä tekstiä voidaan tarkentaa vielä joiltakin osin, mutta sanomanen perusteella voidaan jo todeta, että me olemme nyt siinä hankalassa tilanteessa, jossa meidän täytyy aina ottaa kantaa tekijänoikeuskysymyksiin tietämättä, että yhtään sen tarkemmin, että mihin suuntaan me haluamme näitä tekijänoikeusmääräyksiä kehitettävän. Ja se kuvastuu myöskin tästä teidän mietinnöstänne. Eli muutamilta osin teksti kaipaa tarkennusta, vaikka emme välttämättä tiedä näitä vastauksia, mutta kysymyksiä pitäisi esittää ja oikeanlaisia kysymyksiä. Erityisesti meidän on pohdittava sitä, missä määrin näitä niin sanottuja kollektiivisia oikeudenvalmismahdollisuuksia sovelletaan. Meidän täytyy myöskin ottaa kantaa näihin paneurooppalaisiin lisensseihin. Minun mielestäni meidän ei tulisi tehdä niistä pakollisia, mutta ne voisivat olla vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Eli tässä muuten on vaarana se, että kustannukset kasvavat eksponentiaalisesti. Me tiedämme, että kyse voi olla pienistä pienistä tuotantoyhtiöistä, jotka tuottavat projekteja pienille kieliryhmille. Ja me tiedämme, että latvialaisia ohjelmia ei välttämättä Espanjassa hirveästi seurata, joten kyllä meidän täytyy tähänkin ottaa kantaa. Ja kyllähän viestimet ovat erityisesti yleisradiopuolella kiinnostuneita löytämään sellaisen yksinkertaisen ratkaisumallin, eli tällainen yhden luukun ratkaisumalli voisi olla hyvä. Ja varmaan meidän on pohdittava myöskin sitä kysymystä, että missä määrin tämä meidän audiovisuaalisten palveluiden direktiivi vielä toimii näinä uusina aikoina tekstissähän puhutaan lineaarisesta ja ei-lineaarisesta ohjelmien välittämisestä. Onko se tekniikan konvergenssin aikakaudella enää järkevä lähestymistapa? Ja välttämättä loppukäyttäjä ei pysty edes sanomaan, että näkeekö hän netissä tarjolla olevaa infoa lineaarisessa vai ei lineaarisessa muodossa lainsäädäntö kaipaa ehkä tältä osin tarkennusta ja uudistusta. Ja sitten kohta seitsemän, se on mielestäni ongelmallinen. Ehkä kyse on vain käännös ongelmasta. mutta saksankielinen toisinto kuuluu, että pohdittaisiin sellaisia mahdollisuuksia, jolla ei auktorisoitujen palvelujen tarjoaminen estetään. Tulee heti mieleen tällainen laittomien nettilatausten estämisjärjestelmä. En tiedä tarkoitetaanko tällä sitä, mutta kuten sanottu, tämä voi olla tulkinta tai käännösvirhe, mutta minun mielestäni tämä on ainakin saksankielisessä toisinnossa hyvin harhaan johtava, sillä parlamentti on samaa mieltä siitä, että verkko neutraalisuus ja verkon käyttömahdollisuus ovat hyvin tärkeitä seikkoja ja tästäpä syystä meidän täytyy myöskin olla tarkkana, ettemme lähde käsittelemään tätä asiaa väärällä tavalla, koska se voisi rajoittaa verkkoneutraalisuutta. Ja mehän emme halua välttämättä heti kättelyssä rajata niitä toimintamalleja, joilla voidaan puuttua laittoman sisällön lataamiseen. On tietenkin selvää, että jokaisella on oikeus hakea verkosta tietoa sellaista kuin sitä itse tarvitsee. Ja näin meidän täytyy myöskin huomioida nämä perusoikeuskysymykset. Niiden osalta täytyy toimia todellakin tar- tarkasti. Ja lisäksi meidän tulisi paneutua kysymykseen, joka liittyy siihen, miten voimme tarjota enemmän laillisen latauksen mahdollisuuksia ja halpojen laillisen latausmahdollisuuksien tarjontaa. Eli että netistä voi katsoa ohjelmia tai ladata niitä omalle koneelleen. Se on tärkeä seikka, sillä kannattaa aina pitää mielessä sekin seikka, että jos esimerkiksi lataa Yhdysvalloista elokuvan, niin ei hän halua tietenkään vahingoittaa tuottajia, vaan hän ei ilmeisesti voi muuten tätä elokuvaa katsoa juuri sillä hetkellä, koska voi olla, että kuluu monta monta kuukautta ennen kuin kyseinen elokuva on tullut Euroopan markkinoille ja jos on jonkun näyttelijän tai tuottajan suuri ihailija, niin haluaa nähdä tämän elokuvan nopeasti, mielellään heti. Ja tämä pätee myöskin musiikkiin välttämättä aina ei löydy laillisia ja kustannustehokkaita latausmahdollisuuksia. Silloin turvaudutaan näihin laittomiin latausmenetelmiin. Tarkoituksena loppukäyttäjällä ei ole vahingoittaa tuottajaa tai itse muusikkoa, vaan haluaa, hän haluaa vain saada tämän tuotteen mahdollisimman nopeasti käyttöön. Mehän tiedämme, että kännyköiden soittoäänimarkkinat ovat melkoiset. Nuoret ovat valmiita investoimaan soittoääniin. Muutenhan tällaista suuren suurta tarjontaa ei olisi edes tarjolla. Eli jos tarjontaa olisi, niin minä uskon, että sitä kautta voitaisiin taistella myöskin laitonta lataustoimintaa vastaan. Kuten sanottu, tekstiä voidaan parantaa tietyiltä osin siten, että korostetaan tätä tekijänoikeuspuolta samalla sanoen, että mihin suuntaan komission pitäisi toimia. Me olemme odottaneet jo pitkään komission ehdotusta tekijänoikeuslainsäädännön uudistamisen tiimoilta. Ja tämän valiokunta-aloitteisen mietinnön kautta voisimme ikään kuin opastaa ja ohjeistaa komissiota. Sanomme, että tämä ei ole kannattava lähestymistapa ja tätä tulisi edistää. Katsotaan myöskin eri teknologioiden konvergenssia ja katsoa myöskin AV-alan direktiiviä ja sen uudistamistarvetta. Mielestäni ei ole hyvä, että yleisradioyhtiöt, jotka saavat julkisen sektorin rahoitusta, niin saavat pitää netissä näitä vanhoja ohjelmia vain viikon ajan, sitten ne on poistettava. Ja minun mielestäni se on kaikkea muuta kuin järkevää näinä internet-aikakauden aikoina. Ja myöhemmin nämä tuotteet olisivat sitten maksua vastaan katsottavissa tai ladattavissa. Sehän ei ole järkevää, koska näistähän on jo maksettu. Yleisradiotoiminnasta kansalaiset ovat jo maksaneet oman osuutensa. Joten ehkäpä tämä vinkkinä komissiolle siitä, miten se tulisi jatkossa toimia ja mitä sen tulisi esittää silloin, kun AVMD-direktiiviä ollaan muuttamassa tai korvaamassa. Kiitoksia. Kiitokset esitarossa. Thank you, Chairman. Um, thank you to uh, the... Kiitoksia. Kiitoksia myös esittelijälle ja kaikille, jotka ovat puhuneet. Me todella tarvitsemme tämän tällaisen yhden luukun uh, One Stop Shopin Euroopassa. Erilaiset tekijänoikeusjärjestelmät uh, haittavat kaikkia osapuolia. Uh, Euroopassa me emme välttämättä keskustele tästä asiasta, mutta se liittyy kyllä audiovisuaalisten töiden verkkojakeluun. Ja nyt on korkea aika tulla tälle vuosi tuhannella, koska tämän hetkiset järjestelmämme ovat niin vanhanaikaisia, että se on todella noloa sen lisäksi, että siitä on haittaa. Haluaisin esittää muutaman konkreettisen kommentin tähän luonnokseen. Kohdassa A viitataan valtaisiin haasteisiin. Ja tämä oikeastaan kulkee rintarinnan muutamien muiden kommenttien kanssa. Totta kai on haasteita, kun ajatellaan sitä, kuinka uudet teknologiat kehittyvät, mutta meidän täytyy pohtia, että mikä on poliitikkojen ja lainsäätäjien rooli ja mikä on taas toisaalta markkinoiden rooli. Eli olen kyllä sitä mieltä, että tällaiset niin kutsutut lainausmerkeissä haast, haast, haastetut teollisuuden alat ovat velvoitettuja innovoimaan. Sitten täällä sanotaan, että kulttuurista monimuotoisuutta ei voida luoda, jos ei ole sellaisia tekijänoikeuksia, jotka palkitsevat luovan työntekijöitä. Tämäkin on keskustelu, jota käydään parasta aikaa ja tätä, tulisi, eh, tätä keskustelua tulisi käydä tämän paljon kaivatun uudistuksen puitteissa ja se huomioon ottaen. Meidän ei pitäisi jumiutua quohon, vanhanaikaisiin lakeihin. Meidän tulisi ymmärtää se, että kun informaatio, yhteiskunta kehittyy ja digitaalinen aikakausi tulee, niin täytyy muistaa, että tietyt käytänteet eivät enää ole tarpeellisia. Eikä tämän asian ymmärtämisen tarvitse haitata sen enempää luovia, luovan työntekijöitä kuin kuluttajiakaan. Kohdassa O sanotaan, että katsoo, että yhteisvalvontajärjestöjen tehokkuutta on tarpeen parantaa toteuttamalla toimenpiteitä, joilla lisätään näiden järjestöjen avoimuutta ja hyvää hallintoa. Minä olen sitä mieltä, että olemassa olevien rakenteiden sisäistä kilpailua täytyy parantaa ja rohkaista sen sijaan, että vain jumiuduttaisiin vanhoihin järjestelmiin. Eli uudistusta kaivataan, kuten olen jo sanonut. Kohdassa Q sanotaan, että katsoo, että tiedotusvälineiden käytön kronologia vastaa audiovisuaalialan yleistä tasapainoa, minkä ansiosta voidaan taata tehokas järjestelmä elokuvatuotannon ennakkorahoitusta varten. No minä en usko, että elokuvasektorin ja audiovisuaalisen sektorin olemassa olevia rakenteita on säilytettävä hinnalla millä hyvänsä. Ennen vanhaan tarvittiin tälläkin alalla erilaisia välikäsiä, mutta täm, nämä ajat ovat olleet ja menneet, ja vanhat jakelumallit eivät enää ole tarpeellisia. Ei vanhojen käytänteiden ö, säilyttäminen ole mikään itseisarvo. Kohdassa kolme siihen liittyen, siinä puhutaan ö, tässäkin näistä mediaikkunoista, ja on tärkeää, että että niitä ei käytetä keinona estää verkossa hyödyntämistä pienten tuottajien ja levittäjien kustannuksella, kuten tässäkin sanotaan. Sitä paitsi tällaisista asioista päätettäessä ei pidä ajatella, että kyseessä olisi poliittiset päätökset. Ei, se on kyllä ihan markkinoiden päätös ja toimi, markkinoiden toimijoiden päätös. Sitten minulla on vielä yksi kysymys, joka liittyy kohtaan 11. Täällä sanotaan, että toteaa, että paras keino taata asianmukainen korvaus oikeuksien haltijoille on tehdä toimialakohtaisia sopimuksia tuottajien, tekijöiden ja teoksen esittäjien välillä. No, ehkä tätäkin asiaa voidaan tarkastella monelta eri vinkkeliltä. Ei tässä vielä ole tullut kaikki optiot luetelluiksi ja meidän tulisi hyvinkin kielikeskellä suutta pohdistella, mikä on poliitikkojen tehtävä tässä, mikä on lainsäätäjän tehtävä tässä ja mikä on markkinoiden rooli, koska tämä tasapaino täytyy säilyttää, jotta kaikki eurooppalaiset yleisöt ja myös globaali yleisö voi päästä käsiksi eurooppalaiseen kulttuurituotantoon niin, että meidän audiovisuaalisesta sektoristamme tulisi helppo, helposti, helpommin saatava ja että ihmiset oppisivat tietämään, mitä me tarjottavaa meillä on. Kaiken kaikkiaan meidän täytyy pohdiskella näitä kohtia luonnoksessa ja se onkin tärkeä työ. Kiitos. Kiitokset. Ja nyt varapuheenjohtaja Biski. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Vanhan analogisen maailman aikana eurooppalaisilla toimijoilla osuus oli 28 prosenttia. Digitaalisella aikakaudella tämä markkinaosuus on noin 2 prosenttia. Ja mehän tiedämme kaikki oikein hyvin, että tilanne muuttuu hyvin nopeasti. Kun katsotaan Euroopan audiovisuaalisia markkinoita, niin PK-yritykset, eli sisällön tuot, kuluttajayritykset ovat riippuvaisia mediayhtiöistä. Neuvotteluissa niiden pitää neuvotella erityisesti kustannuskysymyksistä ja alistumaan suurten toimijoiden vaatimuksiin. Online toiminta toteutetaan ilman sen kummempia tienamismahdollisuuksia. Musiikki, elokuva, yleisradiotoiminta, alan toimijat pyrkivät tekemään tiivimpää yhteistyötä ja tämä tarkoittaa sitä, että uusien yrittäjien on aika lailla vaikea saada jalansia näillä suurilla markkinoilla. Mitä tulee tuottavaan teollisuuteen ja pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, niin niiden roolia täytyy tarkastella – jotta voidaan tietää, minkälaisia ehdotuksia online-puolella ehdotetaan. Lisäksi loppukäyttäjien intressejä on tarkasteltava. Mehän tiedämme, että kuluttaja ja tuottaja voivat olla sama ö, henkilö, ja tämä tarkoittaa eräänlaista kulttuurivallan kumousta, ainakin omasta mielestäni. Ja juuri tästäkin syystä tekijänoikeuslainsäädäntöä on sopeutettava uuteen digitaaliseen aikakauteen samalla vaalien internetneutraalisuutta. Tähän liittyen muutamia kommentteja ja kysymyksiä tähän mietintöehdotukseen. Kiitokset heti alkuun kollega Kavadalle tästä erittäin tärkeästä työstä. Materiaalia oli käsiteltävänä vaikka kuinka paljon. Niin, Kollega Kavada, te toteatte, että digitaalisilla markkinoilla on vaalittavaa tekijän oikeuksia. Tämä voidaan varmaankin tulkita siten, että meidän on huomioitava digitaalisen aikakauden vaatimuksia ja sopeutettava siihen juuri näitä tekijänoikeuskysymyksiä. Me emme voi siirtyä yksi yhteen analogisesta maailmasta digitaaliseen maailmaan. Eräs ystäväni totesi, että auto korvasi riksat ja sitä myötä myöskin liikennesäännöt muuttuivat. Autot eivät kulkeneet enää vanhojen sääntöjen teillä. Lisäksi tällainen tunnistamisjärjestelmä olisi tarpeen. Minun mielestäni Saksassa näin luovuttaisiin tästä mm, postitoiminnan kenttään ja se ei välttämättä ole aivan ongelmaton. Minun mielestäni me tarvitsemme myöskin tällaisen access blocking, eli internetin käyttömahdollisuuksien rajoittamisvälineitä. Useat jäsenvaltiot kuitenkin vastustavat tätä toimintaa, ja perusteluna on se, että näitä blocking-järjestelmiä voidaan kiertää helposti. Ja neljänneksi todettakoon, että meidän on keskusteltava myöskin siitä, että miten edistetään sellaisia järjestelmiä netissä, joita käytetään laskujen maksamiseen, mutta joiden käyttö ei edellytä henkilökohtaisten tietojen välittämistä. Eli meidän velvoitteena on myöskin kasvattaa nuoria kansalaisia siten, että sanomme, että on tärkeää tietenkin levittää näitä taiteellisia teoksia, mutta nuorilla pitäisi olla myöskin mahdollisuus osallistua lainsäädännön toteuttamiseen, sillä osallistuminen on internet aikakaudella helppoa ja sehän on juuri se aspektin hyvä puoli. Kiitoksia. Kiitokset. Ja seuraavaksi Rova McCarkin. Um, as we... Kiitoksia. Kuten olemme todenneet, niin kulttuuri ja luovat teollisuudet myötävaikuttavat suuresti Euroopan talouteen, ja tämä sektori on äärimmäisen tärkeä, jotta voidaan ylläpitää kulttuurista monimuotoisuutta. Meidän internet on antanut meille keinon ja alustan välittää elokuvia ja muuta sisältöä kuluttajille niin, että mahdollisimman usealla on pääsy kulttuuriteoksiin. Tosin tämä käytäntö on myös haastavaa ja olen iloinen Kavadan mietinnöstä. Siinä on useita hyviä ehdotuksia sen suhteen, kuinka näihin haasteisiin voidaan vastata. Minusta on hyvä asia, että meidän täytyy Minusta on hyvä, että, että kiinnitämme huomiota erilaisiin maksujärjestelmiin, ja kun käytetään tällaisia stream-palveluita, niin siihen täytyy kyllä kiinnittää huomiota. Minä olen... Minä olen muutamienkin äm, palveluiden tarjoajien suuri ystävä, mutta valitettavasti en aina pääse niiden sisältöihin käsiksi. Täytyy myös kiinnittää huomiota niin kutsuttuun piratismiin. On aina tärkeää, että kun neuvotellaan lisensseistä, niin äh, niihin sisällytetään riittävät oikeudelliset klausulit. Tällainen pan-eurooppalainen lisenssi voisi vaikuttaa ikävällä tavalla äm, hinnoitteluun, saattaisi jopa suistaa monet pk-yritykset pois markkinoilta. Kun puhutaan oikeuksien omistajista, meidän täytyy lähteä markkinavetoisuudesta, äh, pitää huoli siitä, että oikeudet ja levitysalat vastaavat toisiaan. On myös huolehdittava siitä, että oikeuksien omistajia suojellaan asianmukaisella tavalla. Samanaikaisesti täytyy pitää huoli siitä, että EUn asetuspuitteet, sääntelypuitteet vastaavat tarkoitustaan niin, että niistä ei koidu ylimääräistä taakkaa. Ja mitä sitten tulee audiovisuaalisten teosten suojeluun, niin meidän täytyy erityisesti kiinnittää huomiota sellaisten perinteisten instituutioiden oikeuksiin, kuten British Film Institute. On tärkeää pitää huoli siitä, että tällaisen korkeakulttuurisen, kor- korkea-arvoisen kulttuurisisällön jakelu tapahtuu oikealla tavalla. Kiitos. Grazie. La... Kiitokset. Ja seuraava puheenvuoro Kiitoksia. Minäkin haluan kiittää edustaja Kavadaa tästä äärettömän tärkeästä työstä. Kenttä on hyvin laaja ja hän on saanut tähän selkeän rakenteen ja tästä on nyt helppo keskustella. Monet seikathan tässä on huomioitava. Mehän tiedämme, että komissio viilaa monella saralla uusia ehdotuksia ja niiden merkitys on keskeinen, erityisesti silloin kun ne niputetaan. Ja minun mielestäni niiden pitäisikin olla selkeämmin niputettuna tuisin toisiinsa. Tämä Open Works, siitä ei ole hirveästi keskusteltu. Täällä on tarkastelun alla myöskin PSI ja tekijänoikeuskysymykset, ja nämä liittyvät läheisesti toisiinsa. Ja minun mielestäni ne eivät voi toimia erillisinä aloina, vaan niiden on nivo, niiden, ne on nivottava toisiinsa hyvinkin tiiviisti, mutta on valitettavaa, että aikataulu syystä meillä ei ole mahdollisuutta keskustella näistä yhtenä pakettina, vaan käytävä nämä alat kohta kohdalta läpi. Kollega Kavadan mietintö yrittää niputtaa näitä aloja, mutta se on jo osoituksena siitä, että nämä alat liittyvät läheisesti toisiinsa. Mitä tulee tähän vuorovaikutteisuuteen, niin se on erittäin keskeinen seikka. Yhteensopivuus on tärkeä, jotta oikeuksista on helppo pitää kiinni, sillä jos netistä löytyy enemmän laillisia käyttömahdollisuuksia, niin se edellyttää myöskin yksinkertaista lähestymistapaa, jotta ihmiset eivät edes halua lähteä käyttämään näitä laittomia vaihtoehtoja. Kohdassa seitsemän sanotaan, että tarkoituksena on estää suoratoistona tarjottavia palveluja, mutta luvattomien palvelujen tarjoavien maksullisten alustojen käyttöä pitää estää. Mehän tiedämme, että jo nettipornografia keskustelun yhteydessä kävi ilmi, että meidän täytyy puuttua itse ongelmiin eikä lähteä vain seurauksia korjaamaan. Eli meidän pitää poistaa nämä maksulliset laittomat alustat. Eli me tarvitsemme Euroopan laajuisia ja kansainvälisiä määritelmiä sille, mikä on laitonta, kuka on laiton palvelun tarjoaja. Jos katsotaan esimerkiksi Kino.to-sivustoa, siellähän loukataan tekijänoikeuksia tuon tuosta, ja jos tämä on selvä asia, niin silloin tämä koko foorumi pitää poistaa netistä. Nuoret vain latailevat näitä filmejä, mutta eihän heidän pitäisi joutua edesvastuuseen, vaan niiden, jotka tarjoavat näitä laittomia, laittomia palveluja. Tämä on tärkeä seikka, joka myöskin tässä huomioidaan, mutta meidän täytyy vain pohtia sitä, että miten me tätä asiaa käsitellään. Eli että estämmekö ihmisten mahdollisuutta päästä tällaisille sivustoille vai estämmekö tällaisten sivustojen ylläpitämistä. Ja koordinointi on kaiken A ja O ja yksinkertaistettu toimintamalli. Me tarvitsemme laajennettua, helposti käytettävissä olevia laillisia palveluja. Näin voimme varmistaa, että myöskin sisällön tuottajat voivat hyötyä tästä. Jos lähdemme siihen suuntaan, että netistä voi hakea tietoa ilman, että siitä joutuisi koskaan maksamaan yhtään mitään, niin sehän johtaa turmion tielle, koska silloin kukaan ei voi kostua siitä, että hän on vaivautunut tuottamaan palveluita minä haluaisin saada aikaiseksi kestävän järjestelmän, joka antaa mahdollisuuden palvelun tarjoajille ja tuottajille hankkia itselleen elantonsa näitä tuotteita tarjoamalla. Mutta me tiedämme, että nykyinen järjestelmä ei välttämättä toimi jatkossa yksi yhteen mallina. Me tarvitsemme joka tapauksessa toimivan ratkaisumallin, joka antaa mahdollisuuden sellaiselle toiminnalle, että kerättävät varat voidaan ohjata takaisin myöskin sisällön tuottajille, eli muusikoille, elokuvien tuottajille ja niin poispäin. On tietenkin selvää, että joskus myöskin koordinoinnista vastaavat tasot ö, haluavat saada itselleen oman osuutensa. Siltä ei voida välttyä, mutta meidän täytyy varmistaa, että nämä välittäjien ottamat palkkiot eivät ole liian suuret. Mutta täällä on puhuttu myöskin tästä One Stop Shop-periaatteesta. Se on ihan hyvä asia. Se voisi olla se taho, jonka kautta voi saada tietoa siitä, millä tavalla minä palvelun tarjona voin laillisesti tarjota muille käyttäjille näitä tuotteita. Kiitoksia. Bet. Seuraavana listalla on edustaja Beret. It's uh, very much, uh, chairman. Kiitoksia puheenjohtaja <clears throat> ja onnittelut erinomaisesta lausunnosta tai mietinnöstä pikemminkin Kavaralle. Täällä on sanottu jo paljon ja olen monesta yhtä mieltä, mutta muutaman huomion haluaisin esittää tästä ensinnäkin One Stop Shopista ja ennen kaikkea sisällön saatavuuteen, helppoon saatavuuteen laillisesti. Suurin haasteemmehan on se, että kuluttajat pääsevät käsiksi laillisesti sisältöön. Tämä vaikuttaa ihan pässin lihalta, mutta ei se sitä ole. Jos haluaa katsoa netissä elokuvan online, niin on melkein helpompaa katsoa se laittomasti ja laittoman verkkosivuston kautta kuin laillisen palveluntarjoajan sivustojen kautta. Vain kuluttajaystävällinen, oikeudellinen, laillinen saatavuus voi tarjota meille ratkaisun. Esimerkki. Viime vuonna laittomat lataukset vähenivät koska, nämä lait, koska tuli enemmän laitonta tarjontaa. Ja sen seurauksena kuluttajat katsovat enemmän laillisi, laillisia alustoja. Eli on erittäin tärkeää, että tällä sektorilla tulee olemaan mahdollisuus tällaisen toimintaan, eli laillisen sisällön kehittämiseen. Tämän lisäksi seuraavan. Olen vakuuttunut siitä, että näitä laillisia alustoja tulisi olla saatavilla paitsi paikallisten asukkaiden käyttöön. On tietenkin ymmärrettävää, että on tiettyjä alueellisia kulttuurisia preferenssejä, mutta toki meidän tulisi silti asettaa painopiste siihen, että meillä olisi toimivat EU-laajuiset online-yhtenäismarkkinat. Ja olen aivan varma siitä, että voimme löytää ratkaisuja näihin ongelmiin, mutta ei niitä itsestään tupsahtele meidän eteemme, vaan meidän täytyy pohtia näitä asioita, täytyy pyrkiä löytämään jokin harmonisoitu tekijänoikeusjärjestelmä. Sitten näistä tekijänoikeuksista vielä sen verran, että monet kollegat ovat puhuneet One Stop Shopista, tai ainakin siitä, että näiden oikeuksien selvityksen tulisi olla helpompaa, yksioikoisempaa. Eihän tässä nyt tarvitse pyörää uudestaan keksiä, mutta sellaiset hyvät toimivat järjestelmät sellaisina kuin ne ovat tällä hetkellä olemassa muun muassa skandinaavisissa maissa, ovat aika hyvä esimerkki meille. Monet kollegat ovat yhtä mieltä tästä ja ovat sanoneetkin, että meidän tulisi viedä tällaisia käytänteitä eteenpäin. Ja sitten lopuksi, mutta ei vähäisimpänä, äh, Kavada ähm, aivan oikein kohdassa 14 puhuu alvin taso, alv-tasoista, eli että meidän tulisi ale, soveltaa alennettua arvonlisäverokantaa, jotta voidaan tasoittaa verkkopalvelujen ja verkon ulkopuolella tarjottujen palveluiden välisiä eroja. Olen täysin samaa mieltä. Kiitos. Grazie. Kiitos. Nyt äh, sisämarkkina äh, pääosaston edustaja Rodorbit, äh, onko hän paikalla? Ensin tarkastelemme sitä, ei. No sitten kulttuuri- ja koulutus pääosastolta herra Joy. Näyttää hyvä, että komissio lakkoilee tänään. Se oli, ahaa, tämä olikin minun virheeni. Euh, merci beaucoup. Euh, ce que je... Kiitos. Se, mitä voin kulttuuri- ja koulutuspääosaston nimissä todeta tästä mietinnöstä. Mielestämme se on varsin tasapainoinen ja se ottaa lukuun eri aspektit, jotka liittyvät audiovisuaalisen sisällön verkkojakeluun, Pirattikysymykset, kuten myöskin tekijäoikeuskysymykset ja myöskin kulttuurin monimuotoisuuden säilyttämiskysymyksen. Valitettavasti tähän liittyen, jos tarkastelemme ei pelkästään kulttuuria, kulttuuri- ja elokuvakulttuurin merkitystä ja tämänhetkistä tarjontaa, olemassa olevaa tarjontaa, jota on nyt syytä tarkastella ja johon kansalaiset tutustuvat. On selvää, että laillista tuotantoa on kehitettävä viime vuosina ja varsinkin aivan viimeisinä vuosina Olemmekin saaneet tästä merkkejä, mutta siitä huolimatta kyse on varsin kilpailukykyisestä sektorista ja eurooppalaiset eurooppalaisten tekijöiden on melko vaikea löytää paikkansa ja saada aikaiseksi alustoja, jotka olisivat kaiken kattavia, ajatellen iTunes, Netflix tai, tai muita kansainvälisiä järjestelmiä. Joten meidän pitäisi nyt suosia sellaista säädöstö, viitekehystä, joka helpottaisi eurooppalaisten alustojen kehittämistä, jotka voisivat tuoda esiin nimenomaan eurooppalaista tuotantoa. Samoin on syytä korostaa audiovisuaalisen viestinnän äh, direktiivin tehokasta toimeenpanoa. Kollegani, joka vastaa tästä asiasta, on muuten täällä läsnä. Eli jäsenmaiden on otettava käyttöön tehokkaita toimia, jotta toimijat painottaisivat myöskin eurooppalaista sisältöä käytännössä. Tästä on jo tehty tutkimus, jota ei ole kuitenkaan vielä julkaistu. Se on kuitenkin tulossa. On siis järjestetty julkinen kuuleminen, työpaja, tutkimus, jonka nimi on Athensna. Attentional-taho siis laati tällaisen tutkimuksen. Siinä kuultiin eri jäsenmaita ja nyt peräänkuulutetaan direktiivin tehokasta toimeenpanoa, että eurooppalaista tuotantoa voitaisiin kannustaa. Myöskin toinen hyödyllinen toimintamalli on eurooppalaisten tuotosten välityspalvelu, jonka puitteissa on mahdollista äh, testata erilaisia elokuvalevityskanavia ja mahdollisuuksia. Niin kuin tiedätte, äh, ensi illat järjestetään maakohtaisesti ja nyt me tulemmekin tämän alustavan äh, toimintatavan puitteissa, josta Euroopan parlamentti muutoin äh, äänesti äh, testaamaan järjestelmää, jossa ensi illat järjestetään samanaikaisesti eri maissa. Tätä tullaan viemään eteenpäin nyt vielä huhtikuussa ja toimimme täysin avoimesti. Mutta niin kuin sanottu, vielä kerrokset, kerran kiitokset esittelijämme tästä hyvästä mietinnöstä. Vielä eh, yksi kysymys. Haluaisin vielä eh, kysyä, eh, onko nyt kyseessä selvä komission kannanottoasia? Um. Je pense que... Kyse on a, a, siis tasapainoisesta esityksestä. Tiedätte, että pääosasto näkee asiaa monimuotoisesti, mutta uskoakseni, niin katson täällä nyt vielä tietotekniikkaa, tietoyhteiskunta, pääosaston kollegoita, mitä he me ovat mieltä... The lead. And who should take the floor here? Me olemme nyt aika hankalassa tilanteessa, koska ehkäpä DG Mark on kuitenkin tässä vetovastuussa. Va, eh, va bene, è stato un po'... No, selvä. Tämä oli hieman epäselvä tilanne nyt, mutta kiitos kuitenkin siitä huolimatta eh, sanoistanne. Varmasti eh, olisi hyödyksi kuitenkin saada selkeä käsitys Euroopan komission kannasta. Ja, ja tämä kiinnostaa sekä koko valiokuntaa että erityisesti esittelijämme herra Kavada. Ja nyt sitten loppusanat herra Kavada, olkaa hyvä. Kiitokset. Jos oikein ymmärsin, te rohkaisitte minua viemään eteenpäin tätä suurta työtä, jonka pitäisi nyt saada ikään kuin samalle linjalle kokonaisuudessa, jos nyt asia näin voi ilmaista. Tietysti kyse on varsin uudenaikaisesta asiasta, modernista kysymyksestä. Nyt on hieman syytä saada lisää lihaa luitten ympärille ja, ja edetä nopeasti, niin kuin tuli todettua. Kiitokset kaikille kommenteista keskustelu oli varsin äh, rakentavaa ja kiinnostavaa ja tämä tuo esiin sitä paitsi erään seikan, äh, nimittäin sen, että me äh, haluamme nyt vahvan oman kantamme esiin. Jos halutaan toimia tehokkaasti eikä vain tuottaa roskiksen täytettä, niin meidän on lähdettävä liikkeelle realistisin mielin. Emme me tietenkään aio korvata kaikkia alaa sääteleviä seikkoja, esimerkiksi direktiivejä. Meidän on nimittäin mietittävä poliittista linjausta. Ja tätä nimenomaan tarvitaan yhtäältä tuotannon kannalta ja myöskin kuluttajien kannalta. Tämä ei ole mikään yksinkertainen yhtälö. Uuden median ja erityisesti internetin piiriin pääsyn tasapuolinen takaminen ei ole helppo yhtälö. Toisaalta ei kuitenkaan voida nähdä tuotantoa ilman, että siihen liittyy myöskin äh, markkinavoimia. Ajattelen vaikka yhdysvaltalaista toimintatapaa. Erilaiset äh, festivaalit käynevät tästä hyvänä esimerkkinä, eli yhdysvaltalaisesta mallista. Mutta niin kuin sanottu, hyvä tutustua kaikkiin esimerkkeihin. Joka tapauksessa kulttuurihan kokoaa yhteen eri sektoreita ja, ja eri näin e, erilaisia ajattelutapoja, olivat sitten kyseessä pienet tai, tai suuret tuottajat kohteet, mutta niin kuin sanottu, nyt kyse on ennen kaikkea palveluiden piiriin pääsystä, mutta jollei pidetä huolta myöskin kulttuurin tuottamisesta, ei ole pian mitään jaettavaa. Ja, ja koko vyhti karkaa käsistämme Euroopan ulkopuolelle, Aasia ja, ja muualle. Joten meidän on nyt puhallettava yhteen hiileen, annettava happea tälle hankkeelle – jotta asiat etenevät. Rova Kamyvertä äh, puhui varsin äh, modernilla tavalla äh, asiasta. Itse myöskin painotan samaa lähestymistapaa. Meidän on mietittävä, millä tavoin tulevaisuudessa mediaa tullaan lainsäädännöllisesti säätelemään, koska olemme varmasti menemässä eteenpäin myöskin tämänhetkisen toimintamallin äh, tarjoamista puitteista. On totta, että on syytä miettiä, millä tavoin myöskin tekstiä voidaan uudistaa. Täällä on puhuttu paljon siitä, miten tärkeää on kuulla kaikkia tahoja, jotta tekstiä voidaan parantaa. Olen kuitenkin jonkun verran epäileväinen, kun puhutaan yksinkertaistamisesta. Itse nimittäin olen omassa maassani ja, ja, ja koko Euroopan laajuisestikin ajatellen johtanut melko suurta elokuvaa yritystä. Siinä yhteydessä jouduttiin hankkimaan tietysti rahoitusta elokuville ja, ja pyrittiin myöskin löytämään lahjakkaita ohjaajia. Nuo ihmiset loivat tietyn tyyppisiä luokkuja, ikkunoita, joihin täällä viitattiin. Ja miksi näin tapahtui? Siksi, että haettiin uuden tyyppisiä markkinoita. Jos nimittäin tällä hetkellä keskitytään pelkästään television välitykseen ja, ja TV-elokuvien tuottamiseen, ei enää pitkään ole löydettävissä markkinoita tällaiselle toiminnalle, joten tämä käyköön esimerkkinä omasta kannastani. Itse olen täällä pitkään puhunut audiovisuaalisen tuotannon suojelemisesta, siihen kannustamisesta. Aihe on äärimmäisen tärkeä, niin kuin vuosien mittaan olemme saaneet todeta. Vielä kerran on syytä korostaa sitä, että mietinnössä pyritään tuomaan esiin se, että tätä kulttuurin sektoria ei voida pitää jonakin yhdentekevänä sivuseikkana. Meidän on toimittava sillä tavoin, että eurooppalaiset järjestelmät, käytettävissä olevat toimijat toisivat asiaa esille sellaisella voimakkuudella, että audiovisuaalista toimintaa äh, välitettäisiin sillä tavoin, että sillä olisi vaikutusta myöskin äh, nuorten äh, näkemykseen asioista. Tällä asialla on kiire. Kohesio sitä jo perää. Ja niin kuin sanottu, meidän on pyrittävä laajentamaan eurooppalaista kulttuurista toimintaa ja sen välitystä. Sitäkin suuremmalla syyllä, koska täm, tällä hetkellä kaikki väkivaltaiset reaktiot näyttävät voimistuvan entisestään. Jotkut ovat äh, puhuneet siitä, että kyse on subsidioitetin piirin kuuluvasta kysymyksestä. Ei, ei, se ei riitä tässä nyt tekosyksi. Meidän on käynnistettävä tiukka kulttuurinen offensiivi. Joo. Kiitokset, herra Kavada. Muistutan teitä äh, vielä tämän mietinnön osalta äh, tarkistusten jättöpäivästä. Se on kello 12.12.4 ja äänestys järjestetään 19. kesäkuuta. Eteenpäin esityslistan viimeinen kohta tänä aamuna. Kyse on Euroopan unionin perusoikeuskirjasta, tiedotusvälineiden vapauden yleiset edellytykset Euroopan unionissa. Muistan, että tämän äh, asian pitkällisen historian lipevaliokunta jo kuukausia sitten pyysi oma-aloitemietinnön laatimisoikeutta tähän aiheeseen liittyen. Kulttuurivaliokunta vastusti tätä, koska tämä oli törmäyskurssilla säätöjen kanssa. Libe oli kuitenkin sitä mieltä, että aiheeseen liittyy perusoikeuksiin liittyviä kysymyksiä ja tältä pohjalta puheenjohtajakokous päätti lopulta antaa libevaliokunnalle mahdollisuuden edetä asiassa. Renate Weber on varsinainen mietinnön esittelijä libevaliokunnassa ja me laadimme lausunnon. Sen valmistelijana toivoo eh, herra Migalski. Tarkistukset jätetään 12.4. kello 12 ja äänestys järjestetään toukokuussa. Nyt annan puheenvuoron valmistelijalle herra Migalski, olkaa hyvä. Czasu mamy mało, to postaram się być bardzo... Kiitoksia oikein paljon herra puheenjohtaja. Aika on kortilla, joten yritän esittää asian hyvin lyhyesti. Asiakirjani koostuu neljästä kappaleesta ja voisin käydä ne lyhyesti läpi. Ensimmäiseen liittyen haluaisin kiinnittää huomiona siihen, että me tarvitsemme vapaat ja riippumattomat tiedotusvälineet. Se on kaiken A ja O. Eli korostamme vapautta ja riippumattomuutta. Se on ensimmäinen seikka. Tärkeää on myöskin korostaa julkisten tietovälineiden asemaa. Tietenkin kaupallinen toiminta on tärkeää, sillä täydennetään kulttuurin edistämistä ja kasvatus, kasvatuksellista tehtävää, mutta medialla on keskeinen rooli ja meidän valiokunnan tehtävänä on korostaa julkisten tiedotusvälineiden asemaa. Eli niiden tulisi tukea ja muotoilla mediamarkkinoiden muotoa yhteistyössä julkisten kaupallisten tiedotusvälineiden kanssa. Sitten me keskustelimme juuri kollega Kavadan mietinnöstä. Sen yhteydessä korostettiin netin ja internetverkon ja online-tiedon vapaata saatavuutta. Näin totean itsekin tässä ja kiitokset kaikille, jotka ovat jo tehneet yhteistyötä kanssani ja nyt jäin kuuntelemaan näitä kommentteja. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Mendes Devalille. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan alkuun haluaisin sanoa, että tämä aihe on hyvin merkittävä ja toisaalta arkaluontoinen. On selvää, että yhteiskunta on vapaa, jos tiedotusvälineet ovat terveet ja voivat tarjota koko joukon erilaisia näkemyksiä – Euroopan parlamentti on omistanut useitakin päätöslauselmia tälle aiheelle. Ja minä itse olen sitä mieltä, että olen täysin yhtä mieltä lausunnon laatijan kanssa siitä, että tiedotusvälineet ja Euroopan unionin arvot kulkevat käsi kädessä. Mielestäni tämä lausunto olisi voinut olla kuitenkin kunnianhimoisempikin. Siinä olisi voitu enemmän käsitellä sitä, millä tavo- minkälaista roolia Euroopan unioni voi esittää vapauden ja moniarvoisuuden vaalimisessa meidän omissa maissamme. Komission suurempaa roolia tulisi myös korostaa. Se on hyvin relevanttia, erityisesti kun nyt tarkastelemme ehdokasvaltioita. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että standardit pidetään korkealla ja siksi meidän tulisi vedota komission, jotta se edistäisi moniarvoisuutta Euroopan unionin ulkopuolella, sellaisissa maissa, joissa erilaiset diktatuurit muun muassa estävät moniarvoisuutta tai pistävät kapulaa moniarvoisuuden rattaaseen täytyisi myös puhua tiedotusvälineiden vapaudesta Euroopan unionin sisällä. Kiitoksia kovasti ja nyt annan puheenvuoron Kammevertille, olkaa hyvä. Ja, vielen herzlichen Dank. Paljon kiitoksia. Jatkan siitä, mihin kollegani juuri päätti puheenvuoronsa. Niin tämä ensimmäinen luonnoksen kohta varmaan pitää paikkansa sisällöllisesti, mutta se ei oikeastaan kuulu tänne, koska kysehän on oikeastaan siitä, että meidän pitäisi pohtia sitä, millä tavalla muokkaamme EU-standardeja asian saattamiseksi oikeille raitaille, raiteille. Mielestäni tähän tekstiin tämä toteamus ei kuulu, mutta sisällöllisesti se pitää kyllä paikkaansa. Tiedän, että yleensä me keskustelemme ystävällissävyisesti, mutta kuitenkin nyt on sanottava, että olen hyvin pettynyt siihen, mitä meille on tarjottu. Meillä on ainakin kaksi mietintöä, joissa on keskusteltu medioiden vapaudesta ja pluralismista ja niiden sisältö meni paljon pidemmälle kuin tässä. Eli kollega Beletin tekstissä mentiin pidemmälle, siellä keskusteltiin äh, yksityisen ja julkisen sektorin radio, radiotoimintaista ja sitten kollega Glockegardin mietintö, jossa puhuttiin journalismista ja sen vapaudesta – jos nyt pohdimme EU-standardeja mediaa, vapauden vaalimiseksi, niin kyllähän se edellyttää totea myös, toteamusta myöskin sen suhteen, miten voimme varmistaa, että yleisradiotoiminta on riippumatonta, miten lehdistön toiminta on riippumatonta, miten varmistetaan, että mediat eivät keskittyisi muutamien harvojen käsiin. ja miten voimme varmistaa, että mediakenttä olisi mahdollisimman laaja. Miten varmistamme, että journalistinen työ on vapaata kansallisella tasolla. Ja erityisesti meidän täytyy pohtia, miten voimme varmistaa sen, että niin kuin kollega Beletinkin mietinnössä todettiin, että meidän on varmistettava, että lähdemme liikkeelle aina Amsterdamin pöytäkirjasta. Me sanoimme tietenkin, että jäsenvaltiot ovat pääasiallisesti vastuussa siitä, miten yleisradiotoiminta käytännössä toteutetaan ja miten sen toiminta rahoitetaan kansallisella tasolla. Eli kyse on toissijaisuusperiaatteesta, sitä ei pidä vähätellä, mutta jos toteamme, että haluamme tätä asiaa käsitellä, miten median vapauden standardeja määritellään Euroopassa, niin ei se toteamuksena riitä. Kyllä me tarvitsemme jotain konkreettisempaa, paljon konkreettisempaa kuin mitä tässä on. Ja silloin täytyy puhua myöskin mediakentän keskittymisestä. Meidän täytyy pohtia siinä yhteydessä myöskin sellaisia kysymyksiä, kuten että miten voimme vaalia vapautta journalismin saralla, miten voimme muitakin äh, vapaan toiminnan kriteereitä vaalia. Toki tässä on hyviä asioita mukana, mutta kyllä tämä kaipaisi äh, yksityiskohtaisempaa selvitystä. Kyllä meidän tulisi panostaa vähimmäistandardien muotoiluun. Kyllä se kannattaisi. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavaksi puheenvuoro saa Belet. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Niin toden totta, kuten kollega Kammerfer totesi, niin saanen viitata päätöslauselmaan, joka vuosia sitten hyväksyttiin suurella äänten enemmistöllä. Kyse oli tästä dual system asiasta. Löydetään julkisen ja yksityisen sektorin välisestä tasapainosta ja esittelikin tähän viittasi. On erittäin tärkeää löytää juuri tämä tasapainoinen mediakentän pluralismi. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että me tarvitsemme myöskin toimivan yleisradiokentän ja varmistaa riippumatonta työtä. olen tutustunut Euroopassa moniin yleisradio toimijoihin ja siellä aina korostettiin juuri tätä budjettikuria. Ja silloin, jos raha ei ole hirveästi käytettävissä, niin silloin on aika lailla vaikea tehdä riippumatonta työtä, joten kyllä kollega Mikalski on aivan oikeassa sanoessaan, että me tarvitsemme tällaisen tasapainoisen lähestymistavan en tässä nyt puhu ainoastaan yleisessä radiotoiminnan puolesta, vaan sen puolesta, että toiminta olisi tasapainossa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Kaikki jäsenvaltiot jotka, tai maat, jotka haluavat liittyä Euroopan unioniin, niin heidän pitäisi tukea tällaisia periaatteita, eli he tunnustavat tietyt periaatteet, jotka liittyvät median vapaaseen toimintaan ja että kunnioitetaan yleisradiotoiminnan riippumattomuutta. Senhän maat hyväksyvät periaatteena silloin, kun liittyvät Euroopan unioniin. Eli silloin he eivät voi enää toimia kuten lystävät. Niin, kollega Migalski, kohdassa kaksi niin siihen liittyen on sanottava, että julkinen tiedotusvälineiden toiminta ei erittäy, eristäydy. Kollega Kammer viittasi juuri tähän toissijaisuusperiaatteeseen ja Amsterdamin yleissopimukseen ja ihan hiljattain komissiokin esitti omat ehdotuksensa ja kertoi, mitä toissijaisuusperiaatteeseen liittyen voidaan tehdä ja minä uskon, että tämäkin seikka pitäisi huomioida. Mitä tulee julkiseen yleisradiotoimintaan, niin sen merkitys on tietenkin keskeinen silloin, kun puhumme median pluralismista. Ja me tiedämme, että tämä kaupallinen toiminta on usein miten yksityisten yritysten käsissä. Ja olen toiminut pitkään uutistoimituksessa ja minä tiedän, millä tavalla yleisradiotoiminta toimii ja on erittäin tärkeää, että toimitus pystyy toimimaan vapaasti ja riippumattomasti. Se on kaiken A ja O, riippumatta siitä, kuka tätä toimintaa johtaa tai kuka sitä rahoittaa. Tiedämme, että tämä riippumattomuus ei ole koskaan sataprosenttista, mutta tietyt vähimmäistandardit olisi hyvä ottaa käyttöön. Tämä liittyy tietenkin myös tähän mediakentän keskittymiseen. Se on tämän mietinnön keskeinen seikka. En vastusta sellaista ajattelua, että me tarvitsisimme vahvoja medialan yrityksiä, mutta me tarvitsemme äh, vapaata ja avointa toimintaa, ja tässä viittaan yhdysvaltalaiseen malliin. On tärkeää, että Euroopassa vaalitaan pluralismia ja että myöskin yksityinen sektori on riittävässä määrin mukana tässä toiminnassa. Se on mielestäni yksi keskeisimmistä tehtävistä, joihin korkean tason työryhmän pitäisi paneutua, eli tähän mediakentän pluralismiin. Ja haluaisikin kuulla komissiolta, mikä on tämän työryhmän keskustelujen tilanne. Onko mahdollisesti tarjolla jotain väliaikaisia raporttia tai loppuraporttia? Onko mitään mustaa valkoisella tulossa? Ja mitä tämä korkean tason ryhmän raportti pitää, tulee pitämään sisällään? Niin, media pluralismin liittyvä valvontaväline. Komissiohan on jokunen vuosi sitten ottanut tämän välineen käyttöön. Se on ikään kuin tällainen matemaattinen malli, joka, jonka tarkoituksena osoittaa, millä tavalla jäsenvaltioissa tämä mediakentän pluralismi on toteutunut. Eli mikä on tämän mediakentän pluralismin tila kansallisella tasolla. Ja jos tätä välinettä käytetään, niin se antaa ikään kuin tällaisen numeerisen tuloksen tästä pluralismin tasosta. Miksi sitä ei käytetä? Se on olemassa valmiina ja ehkäpä sitä voitaisiin tässä vaiheessa alkaa myöskin käyttämään. Kiitoksia. Grazie la parola. Kiitokset. Seuraava puhuja, herra Kavada. Merci, Kiitos puheenjohtaja, koska mä katson kelloa, ajan kulua tulkkausta puhun lyhyesti. Tähän liittyy kiinnostava ja jopa ironinenkin puoli, kun puhutaan median vapaudesta Euroopan unionissa säännöllisesti jo, jo, jo unionin perustamisesta lähtien, kun asiaa tarkastelen nyt, jos ajatellaan vaikkapa Italiaa, Unkarin viimeaikaisia tapahtumia tai jopa Ranska, jotakin hyvinkin kiinnostavaa on tapahtumassa. Näyttäisi siltä, että vihdoinkin kirjallisen muotoilun käytännön käyttöönotto olisi tapahtumassa. No niin, jotta tämä, nyt, tämä yhtälö toimisi, tarvitaan tasapainoista tilannetta. Eli meidän on saatava julkinen media nyt sille kuuluvalle paikalle, koska yksityinen media on ylittänyt jo sille kuuluvat saaraat. Meidän on annettava lisää elinvoimaa julkiselle sektorille, joka edustaa demokratiaa. En puhu nyt mistään viihdeteollisuudesta, vaan ajattelen nyt kansalaisten keskustelua, kansalaisten osallistumista. Vaikkei se olisikaan kovin suosittua, niin sitä tarvitaan. Eli toisin sanoen, meidän on toteutettava käytännössä toimielinten laatimat säännöt sitten taloudellinen ja oikeudellinen perusta, se on taattava sekä julkiselle että yksityiselle saralle. Itse, niin kuin tiedätte, olen toiminut alalla Ranskassa ja Ranskassa syntyi tilanne, jossa esimerkiksi Vitoskanavan resurssit eivät riittäneet, tarvittiin julkista puuttumista peliin ja nyt tilanne on saatu entistä tasapainoisempaan jamaan, eli julkinen ja, ja yksityinen sektori on äh, tasapainoisemmassa tilassa kuin ennen. Sitten oikeudellinen viitekehys Euroopan unionin äh, ja allekirjoittajamaissa on tilanne, jossa äh, lehtimiesten työtä ei riittävästi säädellä. Tätä silmällä pitäen tarvitaan selkeät säännöt, peruskirja. Herra Mikaski puhuu asiasta, mutta ei riittävästi mielestäni valitan tätä kommenttia. Subsidiaattiperiaate ei voi toimia tekosyynä tietyille jäsenmaille, jotka eivät, eivät toimi sääntöjen mukaisesti. Euroopan unionin jäsenmaat eivät voi sekoittaa hallituksen eh, propagandatoimia ja, ja yleisiä sääntöjä Euroopan unionin piirissä. Ja tässä kaikki, kiitokset. Ora parola alla... Ja seuraavaksi eh, varapuheenjohtaja eh, Lottegaard. Tak formand. Jeg skal prøve at gøre det kort også. Jeg synes, det er interessant. Kiitoksia. Yritän puhua lyhyesti. Ymmärrän kyllä, että tämä keskustelu, jota käymme, on äärimmäisen kiintoisa, ja on mukava nähdä, että näinkin monet valiokunnan jäsenet ovat kiinnostuneita tästä aiheesta. Minäkin kuulun niihin, jotka ovat kiinnostuneita tästä. Olen yhtä mieltä aika paljonkin sen kanssa, mitä täällä on sanottu. Olemme puhuneet julkisesta palvelusta, ja olen myös sitä mieltä, että meidän tulisi korostaa ää, erästä asiaa, jota mietinnössäkin korostetaan, nimittäin tulisi ähm, muistaa ne erilaiset päätelmät, joita tässä valiokunnassa on jo hyväksytty. Meidän täytyy puhaltaa henkeä äh, julkiseen palveluun, koska nimenomaan julkis- julkisella palvelulla on kaikkein äh, rankin vastuu, kun ajatellaan vaikkapa äh, laatua ja niin edespäin. Tarvitaan vapautta, äh, kun puhutaan lehtimiesten toimista. Toki on myös elettävä niin sanotusti suusäkkiä myöten, kun ajatellaan julkisen palvelun rahoitusmalleja. Niin kyllä se on aika omituista, että tietyissä jäsenvaltioissa julkinen palvelu kärsii kun ajatellaan julkisen palvelun rahoitusmalleja, niin tästä asiasta tulisi keskustella enemmän ja minä mielelläni keskustelisin teidän kanssa enemmän siitä, mitä ehdotamme komissiolle. Me olemme jo käyttäneet aika paljon aikaa näistä asioista keskustelemiseen ja nyt täytyy katsoa, mitä komissio aikoo tehdä tai ehkäpä jättää tekemättä. Kyllä tämä on hyvä mahdollisuus tarkastella aivan tuoreella silmällä sitä, mitä me voimme pohtia rahoitusta, minkälainen rahoitusmalli olisi omiaan edistämään laadukasta journalismia ja tarjoamaan myös laadukasta julkista palvelua tiedotusvälineiden saralla. Meidän täytyisi katsoa myös tätä niin kuin, meidän tulisi lähteä myös siitä, että eri lähteiden kirjo olisi mahdollisimman laaja täytyy turvata sellainen rahoitusmalli, joka mahdollistaa täydellisen vapauden lehtimiehille niin, että ää, tiedotusvälineiden edustajat itse voivat päättää, kuinka käyttävät tätä mallia. on pidettävä huoli siitä, että siinä vaiheessa, kun historiankirjoja kirjoitetaan, niin sieltä näkyy, että mekin olemme myötävaikuttaneet tämän alan edistymiseen. Kiitos. Kiitokset varapuheenjohtaja. Ja vielä viimeinen puhuja, edustaja Tokes. Köszönöm, elnök úr. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Tämä keskustelu on ollut erittäin mielenkiintoinen ja minä haluaisin kantaa oman korteni kekoon. Kaikkihan tietävät, että Unkarin mediakentän toimintaan liittyvät kysymykset ovat olleet melko lailla tapetilla sekä Unkarissa että maailmanlaajuisesti. Mutta ehkäpä kannattaa korostaa, että kyse on tärkeästä eurooppalaisesta asiayhteydestä, eli silloin kun keskustelemme median vapauden vaalimisesta. Lisättäköön tähän saman tien usein ei ole riittävästi tietoa tarjolla, kun Unkaria on lähdetty kritisoimaan. Kukaan ei tunnu tietävän, että kommunismin jälkeisellä aikakaudella Unkarissa on kehittynyt itsenäinen lainsäädäntökenttä ja journalismi on omalta osaltaan vaikuttanut siihen, millä tavalla Unkari on kehittynyt. Medioiden toiminnan vapaus tarkoittaa käytännössä myöskin sitä, että kyse ei ole vain ainoastaan mustavalkoisesta tulkintatavasta, vaan myöskin siitä, että pyritään löytämään uusia ratkaisumalleja kun Unkarista puhutaan, niin täytyy muistaa myöskin Romanian tilanne. Meillä on yhteisiä intressejä muun muassa taloudellisella puolella, ja ne taas ovat vaikuttaneet omalta osaltaan medioiden toimintaan ja sitten Romanian kansalaisiin. Niin, ajan tällä sitä takaa, että on aika vaikea puhua todellisesta vapaudesta, sillä joko on olemassa tämä poliittinen vaikutus, tai sitten taloudellinen vaikutus, jotka ovat vääristäneet tilannetta. Eli ne ovat vaikuttaneet liian vahvasti mediakentän toimintaan. Ja tämä pitäisi pitää kirkkaana mielessä silloin, kun puhutaan tämän tyyppisistä kysymyksistä. Mutta on tietenkin selvää, että journalismin alallakin tarvitaan vapautta ja sitä tulee vaalia. Kiitoksia. Kiitos eh, edustaja Tökessä Euroopan komissiosta. Herra Töttenheim. Yes, thank you. Um, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, monin sellaisiin toimiin jo viitattiin kaikkiin, jotka liittyvät tähän tärkeään keskusteluun, jota täällä parlamentissa nyt käydään, ja jotka ovat myös komission sydäntä lähellä, kun haluamme tukea vapaata ja riippumatonta tiedotusvälineistöä, joka on demokraattisen yhteiskunnan ytimessä. Täällä viitattiin korkean tason ryhmään, ja edustaja Bele kysyi, missä nyt mennään. No, tämän ryhmän puheenjohtaja on entinen Latvian presidentti Freiberga. Ryhmää perustettiin viime vuoden lokakuussa. Se on jo kolmen otteeseen tavannut ja tulee vielä kokoontumaan viisi kertaa. Se keskustelee kaikenlaisista mediavapauteen, tiedotusvälineiden vapauteen ja monimuotoisuuteen liittyvistä uhista. Ja sen tehtävänä on antaa suosituksia kaikille toimijoille, EUlle, komissiolle ja myös muille, ehkäpä jäsenvaltioillekin. Sen tulee myös puhua uusista tiedotusvälineistä ja pohtia kaikenlaisia asioita, aina ilmaisun vapaudesta, sen rajoittamisesta alkaen, aina sääntelyviranomaisiin, lähteiden suojelusta, tiedotusvälineiden omistajuussuhteisiin ja niin edespäin. Ryhmä on todennut, että aikajanne on aika tiukka, aika on vähän. Se pyysi saada tehdä työtä vähän pidempään. Ajateltiin, että äh, vuoden sisällä, eli tämän vuoden lokakuuhun mennessä, ryhmä raportoisi tuloksistaan, mutta nyt äh, ryhmällä on sellainen tunne, että se tarvitsee enemmän aikaa. Ja tämän vuoden lopussa vasta laaditaan raportti. Mitään väliraporttia ei ole tulossa. Myös muita tärkeitä aloitteita on meneillään tällä hetkellä ja tästä aiheesta. Me tuemme ja olemme perustamassa Robert Schumann opinahjossa tiedotusvälineen vapauteen liittyvää yhteisöä, josta olisi tarkoitus saada erilaisia poliittisia linjanvetoja ja pohtia, mitä Euroopan unioni voisi tehdä, mitkä meidän toimivaltamme ovat tällä alalla. Ja näiden keskusteluiden rinnalla on myös vielä kolmas ryhmä, jossa tarkastellaan erilaisia kysymyksiä, uusia tiedotusvälineitä, tiedotusvälineiden kehityskulkuja, niitä muutoksia, jotka vaikuttavat erityisesti painettuun mediaan ja niin edespäin. En nyt aio tässä porautua yksityiskohtiin näiden neljän ehdotuksen suhteen. Minulla olisi kuitenkin kysymys. Kun ehdotatte täällä toisessa kohdassa, tässä sanotaan, että korostaa painokkaasti julkisten tiedotusvälineiden kasvatuksellista ja kulttuuria luovaa asemaa, niin kysymykseni kuuluu, että että eikö olisi niin, että julkisten tiedotusvälineiden kaupallisen toiminnan tulisi ainoastaan täydentää kulttuurin edistämistä ja kasvatuksellista tehtävää. Näinhän tekin e, ehdotatte. Ja viittaatte myös e, perussopimuksen Amsterdamin pöytäkirjaan, jossa jäsenvaltiolla on mahdollisuus e, päättää julkisen palvelun laajuudesta. Mutta itse asiassa te ette puhukaan tässä julkisesta palvelusta, vaan puhuttekin kaupallisesta toiminnasta eikö se tulisi, eikö tulisi ö, ähm, rajoittaa julkisen, tehtävän, julkisen palvelun tehtäväksi nimenomaan tätä ei-kaupallisen toiminnan edistämistä? Kiitos. Kiitokset komissiolle äh, tästä. Ja nyt äh, vielä loppusana, että äh, esittelijämme Rami Mikas. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti Saimme kuulla varsin moninaisia puheenvuoroja ja huomasin kolme keskeistä seikkaa, joita on syytä, syytä vielä pohtia jatkossa, jotka on otettava myöskin mietinnön lopu, lausunnon lopulliseen version mukana. Minullahan on tässä tietyt rajat, 600 lyöntiä. Moninaisuus Pluralismi mainittiin lähestulkoon kaikkien kommenteissa. Tämä on asia, johon törmätään jatkossa varmaan alituisen. On syytä tunnustaa se, että julkinen, julkiset ja tiedotusvälineet harjoittavat osittain kaupallista toimintaa. Niillä on täydentävä rooli oman äh, <clears throat> varsinaisen toimintansa ja toimintaperiaatteensa ohella. Halusin kuitenkin todeta sen, että oli niin tai näin joka tapauksessa äh, julkiset mediat äh, joutuvat ottamaan huomioon myöskin kaupallisen toiminnan ja rahoituskysymykset. Siitä ei missään tapauksessa saa tulla pää linjaa, joka on tietysti kulttuurin tuottaminen. Tämä on hyvä pitää mielessä. Öö. Kiitokset herra Miraski. Tarkistusten jättöpäivä on 12. huhtikuuta kello 12 ja äänestys se toimitetaan toukokuussa. Tänään kello 15 meillä on julkinen kuulemisetilaisuus, jossa käsitellään Euroopan unionin tulevan koulutus- ja nuoriso-ohjelman määrittelemistä. Ja kello 15.06 järjestetään koordinaattoreiden kokous. Tämä kokous päättyy tähän. Kiitos.